Hello everybody who could make it. Tervetuloa ne, jotka tänne pääsevät. Aika harva nyt pääsee, mutta moni on juuttunut lumeen. Etc. Myrskyihin ja niin poin päin. Poin päin. Uh, I would like to... No niin, ensinnäkin kerron teille jotain, jonka ehkä tiedättekin, että keskustelu ulkoasiaministeriö Laura Fabyksen kanssa, joka itse halusi tänne tulla puhumaan. Me, tämä tapaaminen on peruttu sääolosuhteiden vuoksi. Pariisin ja Brysselin välillä ei ole juurikaan junaliikennettä. Tämä estää sen, että kokous järjestettäisiin, mutta huomenna kello 15 Meillä on keskustelu Salafrankan lausunnosta 2011 vastuvapaus on lykätään ja siksi me keskustelemme Ashtonin ja Fylen tiedonannosta liittyen Magrebiin. Mingarelli on itse mukana. Hän edustaa ulkoisen hallintoa. Eli huomenna kello 15 alkaen tämä. No niin. Meillä on yhteinen keskustelu Afritin ja Seden kesken malikeskustelusta keskustelusta 24. päivää 9.30-11.30. Näin voidaan jatkaa keskustelua Malin tilanteesta ja meidän koulutusmissiosta. Herra Niklas Vistkot on täällä. Hän vastaa Afrikasta. Walter Stevenson puolestaan kriisihallinnon vastuuhenkilö ulkoisen hallinnossa. Tammikuun viimeisenä päivänä 10.30.11.30 meidän valiokunta tapaa yhdessä Deven jäsenten kanssa Somalian presidentin herra Hassanjin Mahmudin 6. helmikuuta iltapäivällä Strasbourgissa AFET järjestää ylimääräisen kokouksen Lucin Crichtonin kanssa, Irlannin Euroopan ministerin kanssa. Hän kertoo ulkoasian neuvoston kokouksesta joka järjestettiin tammikuun viisenä, viimeisenä päivänä. Meidän täytyy hyväksyä pöytäkirjat useasta kokouksesta alkaen heinäkuusta lokakuuhun asti, jos ei kenelläkään ole mitään huomautettavaa. Voimme pitää niitä hyväksyttyinä. Sitten ensimmäinen aihe tänään. Viisumien myöntämisen helpottamisesta EU- ja Ukrainan sopimuksen muuttaminen. Herra Pavel Koval on tässä valmistelijana. Hän hyväksyy tämän sopimuksen. Hän ei ole kyllä paikalla nyt, niinpä ainakin puheenvuoron herra Charles Tanakille, joka on esr koordinaattori. Olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani, että äh, Kovalle ei voi olla tänään paikalla, mutta mutta nyt kun meillä on näitä viivästyksiä, niin minä sentään olen, olen täällä. Aiheena on Schengen-alue. Minun oma maani ei kuulu Schengen-alueeseen. Kaikesta huolimatta voin todeta, että ryhmäni ja minä itse haluamme tukea tätä liikettä. Kyseessä on pieni askel kohti sitä, että saamme viisumivapauden Euroopan unionin ja Ukraina välille. Ukraina on laajentanut EU-kansalaisiin ja Schengen ulkopuolelta tuleviin kansalaisiin myös tämän järjestelyn, mutta edelleenkin neuvottelemme täydestä viisumin vapauttamisjärjestelystä. Kyseessä on pieni helpottava askel, vaikkakin rajoituksia on niiden ukrainalaisten osalta, jotka tulevat Schengenin alueelle. Näette sivulla kolme lyhyet perustelut. Tarkistuksia lausuntoon ei ole ja lausunto periaatteessa tukee Liben valiokunnan kantaa. Eli että annamme hyväksyntämme tälle askeleelle. Tässähän vaaditaan parlamentilta lainsäädännön säätämisjärjestyksen mukainen hyväksyntä. Kyseessä on sen kaltaisista asioista kuin siitä, että laajennetaan niitä kategorioita, jotka voivat saada toistuvaisviisumin. Sitten on henkilöitä, jotka esimerkiksi koulutuksen tai konferenssin takia matkustavat jäsenvaltioihin. On yhteistyöhankkeita, joita EU rahoittaa, on opiskelijoita, jatko-opiskelijoita ja uskonnollisten yhteisöjen edustajia, henkilöitä, jotka osallistuvat konferensseihin, seminaareihin EU-alueella, jotka tulevat säännöllisesti E, esimerkiksi lääketieteellisistä syistä EUn alueelle tai ovat saattajina tällaiselle henkilölle. Tämä on pieni ele oikeaan suuntaan. En ymmärrä, miten tässä valiokunnassa kukaan voisi tätä elettä vastustaa. Tässäpä tämä puheenjohtaja ja toivon, että asia hyväksyttäisiin ilman minkäänlaisia vastalauseita tässä valiokunnassa. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Thank you, Chair. Um, doing the team. Kiitos. Sittenpä meidän varsillemme äh, ei ole paikalla samoista syistä kuin kaikki muutkin tänään. Minä annan esityksen siitä, miten hän varjostelee ja miten EPP näkevät asian. Varjoesittelijä herra Protasiewicz, joka saman aikaan on äh, varapuhemies, joka on vastuussa äh, naapuri suht, maan suhteista. Tätä hyvin tärkeää vahvistaa suhteiden kaikkea sitten viisumihelpotus on hyvin tärkeä väline edistää eurooppalaisia arvoja EUn ulkopuolella. Hän uskoo, että muutos, jotka ovat kysymyksessä, ovat välttämättömiä parannuksia EUn ja Ukrainan viisumisopimukseen, koska ne poistavat olemassa olevat puutteet ja vahvistavat ja helpottavat mutkikkaita menettelyä koskevat toimittajia ja opiskelijoita. Euroopan unioni on aina voimakkaasti ajanut ja tukenut kansalaisyhteiskuntaa naapurimaissa. Tästä syystä tämä sopimus on tämän politiikan mukainen, samoin kuin se on myös Euroopan unionin politiikan mukainen, joka koskee itäistä naapurialuetta. Äänestys on yksinkertaista. EVP tulee tämän puolesta. Thank you very much, Mr. Kiitoksia, Kiitoksia, Ratsievich. Niin. Dziękuję bardzo. E, oczywiście e, sprawa jest... E, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Tämä on aika vähän kiista aiheuttava kysymys. Tästä on olemassa yhteisymmärrys niin, että jatketaan yhteistyön hengessä Ukrainan kanssa. Naapuruus huippukokouksessa tässä viitattiin Ukrainan asiakirjaan aivan esimerkillisenä asiakirjana, ainakin mitä tulee viisumijärjestelyihin. Kuten herra Tänök aivan oikein totesikin, tämä nyt on pieni askel, mutta oikeaan suuntaan. Se on kuitenkin sellainen askel, joka varmasti saa hyvin myönteisen vastaanoton Ukrainan kansalaisten parissa – Meidän täytyy pitää mielessä, että tämä on myös Euroopan etujen mukaista ja varsinkin ajatellaan Euroopan myönteisiä ihmisiä Ukrainassa, että voidaan jotain myönteistä viestiä lähettää. Meidän pitäisi nyt rauhoitella heidän mieliään Ukrainassa, että me emme käännä selkää heille. Meidän täytyy kuitenkin vielä saada aikaan myös assosiaatiosopimus. Se on allekirjoittava ja ratifioitava. Nyt kuitenkin viisumikysymys on tärkeä, koska se on niin käsin kosketeltava ja sen vaikutukset voivat olla kovin myönteiset. Olemme erittäin tyytyväisiä saavutettuun sopimukseen. Me tiedämme myös, että on myös sellaisia tahtoja, jotka haluavat jotenkin rangaista Ukrainaa, koska sen ihmisoikeussaavutukset eivät ole, ole kovin kaksiset. Ehkä tällaista kritiikkiä voitaisiin hiukkasen lieventää, koska viisumien myöntämisen helpottaminen on nyt selvästi määritelty koskemaan vain tiettyjä väestöryhmiä. Euroopan parlamentilla on oma edustustonsa myös, oma valtuuskuntansa Ukrainan suhteita varten me olemme myös tutustuneet eri tietoihin ja tilastoihin. Edelleen on olemassa valtava ero eri jäsenvaltioiden kesken. Jotkut ovat kovin kitsaita myötämään, mutta kuitenkin joskus ukrainalaiset joutuvat odottamaan pitkäänkin jonossa ei ole kovin arvokasta. Aika omituista, että jotkut tarjoavat miljoonaa viisaa, jotkut toiset vain muutama tuhat. Mutta voimme olla tyytyväisiä tulokseen. Kiitoksia kovasti. Rova Neits. Uh, Mr. President, like every... Puheenjohtaja, kuten kaikki muutkin, meitä vaan pari henkilöä täällä, ka- kaikkia muita säteet, sääolosuhteet näyttävät estävän tulemasta paikalle. En ole kovin hyvin, minulla on kovin paljon sanottavaa näistä asioista. Mä haluaisin kuitenkin sanoa eh, valtuuskuntani puolesta, että me hyväksymme esityksen ja että me tulemme tukemaan sitä. Thank you very much. No. Kiitoksia kovasti. Sitten komissiosta herra Dietrich Valman, takavilla Schmidt, sisäasiamin pääosastuvat, jos haluatte puhua, olkaa hyvä. Yes, thank you. Uh, good afternoon. Uh, I'm indeed Dietrich Kiitos. Hyvää iltapäivää. Olen varapa- varajohtaja. Voin vahvistaa jäsenille se, mitä he juuri totesivat. Tämä on suotuisa sopimus Ukrainan väestön kannalta laajasti katsottuna. Tarkoitus on helpottaa lisää tiettyjen kategorioiden viisumimenettelyä mukaan luettuna kansalaisjärjestöt, nuoret, tapahtumin osallistujat, monet muut ihmisryhmät, jotka voisivat hyötyä tällaisesta viisumijärjestelyn helpotuksesta mekin katsomme, että tämä sopimus menee oikeaan suuntaan. Kenties täytyisi muistuttaa, että meillähän on jo tällainen voimassa oleva viisumihelpotussopimus vuodelta 2008. Nyt tällä sopimuksella korjataan olemassa olevaa sopimusta niin, että lisää vielä helpotetaan järjestelyä. Näin ollen esittelijän, valmistelijan lausunto, vaikka hän ei ole paikalla nyt, niin Lausunto joka tapauksessa on tervetullut. Odotamme kovasti, että asia viedään nopeasti päätökseen ja ratifioidaan EUn puolelta sopimus. Totta kai myöhemmässä vaiheessa myös Libe-valiokunta on tässä mukana. Kiitos. Kirilov. Kiitokset, herra Kirilov. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tämä lisää helpotus jota varmasti enemmistö kollegoista tukeekin, olisi varmasti nyt ajankohtainen viesti varsinkin Ukrainan väestölle, ennen kaikkea nuorille ja opiskelijoille, aktiiviselle väestölle, kansalaisjärjestö niin edelleen. Miksi tämä nyt on oikea ajankohta. No totta kai meillä on edelleen joitakin ongelmia, jotka on ratkaistava, varsinkin ajatellen tiettyä politiikkaa. Mutta viesti on oikea. Se rohkaisee entisestään ukrainalaisia peräämään oikeuksiaan, peräämään parempaa yhteiskuntaa, kehittämään yhteiskuntaansa – ja joka tapauksessa antaa sellaisen merkin, että Euroopan unioni myös ojentaa kätensä, on halukas edistämään yhteistyötä ja Ukrainan yhdentymistä. Poliittinen viesti on aivan oikea ja sitä tuettakoon. Okei. Okay. Selvä, kiitoksia kovasti. No niin, sitten Kerron, että äänestys to, toimitetaan huomenna. Tarkistuksia ei ole tehty. Menemme eteenpäin. Seuraava kohtaan Montenegroa koskeva edistyskertomus. Tätä käsitellään nyt toistamiseen. 92 tarkistusta, kahdeksan kompromissitarkistusta. Herra Tanok voisi tästä puhua. Well, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kun äh, ensimmäisen kerran esittelin asiaa. Käytin siihen 4-5 minuuttia. En toistaa, mitä sanoin aiemmin. Montenegro, näin yhteenvedettynä, on edelleen maa, jossa saadaan hyviä uutisia. Pieni maa, jossa pieni on kaunista. Se ei kärsi niistä suurista ongelmista, jotka koskevat jotenkin sen naapurimaita Länsi-Balkanilla. Se on suhteellisen kompakti maa, jolla on pieniä rajakiistoja, vakaa väestö, makrotaloudellisesti se on melko vakaa, huolimatta siitä, että se käyttää euroa. Se on alueellinen toimija, joka pyrkii sovittamaan mielipideerot naapurimaiden kanssa. Se on maa, jolle on myönnetty avoit aloittaa neuvottelut jäsenehdokkaana, samoin kuin Serbia, joka on ehdokas päinvastoin kuin Makedonia, joka on ollut jo seitsemän vuoden ajan ehdokas, joka oli voinut vielä avoittaa neuvotteluja täyttä yksivaltiosta, on käyttänyt veto-oikeuttaan. Se on siis etenemässä oikeaan suuntaan. Se on ehdokas, se neuvottelee. Äsken hallitus vaihtui. Tämä asia pitäisi muuttaa. Viime Luksik on nyt takaisin pääministerin tiedä, hän koskaan vallan käytäviltä oltuaan puolueensa johtaja. Ja edellinen pääministeri, herra Luksik, on nyt sitten ulkoministeri. Ja hän on melko kokenut äh, henkilö. Pari viikkoa sitten minä tapasin entisen Montenegron Brysselin lähettilään – EU-lähettiläistä on tullut pääneuvottelijoita Aleksander Pejovic, ja hän on hyvin kokenut joukkue. He ovat kiinnostuneita keskittymään lukuun 23, joka koskee oikeuslaitosta ja perusoikeuksia 24, oikeus, turvallisuus ja vapaus, koska alueet, joissa eniten on huolenaiheita jäsenvaltioiden kannalta ja jotka huolettavat eniten tämän parlamentin jäseniä, ovat korruption vastainen toiminta, järjestäytynyt rikollisuus ja avoimuus oikeusjärjestelmän puitteissa, samoin kuin vähemmistöjen oikeudet. Joten minun äh, lausuntoni, joka on melko ly- mm, lyhyt, siinä on kaksi tarkistusta, on kahdeksan tarkistu- kompromissitarkistusta. Olen tavannut varjoesittelijät Strasbourgissa ja saavutettiin laaja yksimielisyys niistä lukunottamatta muutamaa poikkeusta. Kompromissi yksi, joka on vain äh, terötytulo-toivotus Kuulin äskettäin, että Rova Koppa sosiaalidemokraateista haluaisi lisätä osan tarkistuksistaan kymmenen suurisena tarkistuksena, sillä ei minulla ole mitään ongelmaa. Kompromissi kaksi, joka käsittelee vaalimenettelyjä, äänestysoikeutta ja Venetsian komitean suosituksia, komission suosituksia, että myöskin lisää avoimuutta. Kompromissi kolme, joka käsittelee oikeuskysymyksiä, ja muita kysymyksiä, kuten lasten oikeuksia, nuorison oikeuksia, jotka, siis lasten oikeuksia jotka on pidätetty oikeusaseman puitteissa sitten, eh, ne, jossa puhutaan korruptiosta ja vaaditaan enemmän avoimuutta puolueiden rahoitukseen ja poliittisiin eh, vaalikampanjoihin ja niin edelleen. Kompromissi 5, jossa on kysymys ilmaisuvapaudesta meidän kaikki tiedotusvälineissä, jossa menneisyydessä on ollut syytöksiä siitä, että toimittajia on häiritty, että ei ole nostettu syytetä niitä vastaan, jotka ovat olleet syypäitä tällaiseen häirintään. Ja tämä tietysti on hyvin vakava kysymys ja on syytä katsoa sitä se on tärkeä demokratian merkki se, että on avoin, vapaa yhteiskunta, jossa ilmaisuvapaus toimii, jossa lehdistö ja televisio, tämä tietysti tämä on valitettavasti pieni maa, joten olemassa vain pieni määrä tällaisia ilmaisukanavia, mutta e, kuitenkin on hyvin tärkeää huolehtia siitä, että on riippumaton lehdistö, ennen kaikkea toimituksen riippumattomuus, joka on asia, jonka olen esille kompromississa viisi. Kompromissi kuusi käsittelee erityisesti vähemmistöjen oikeuksia, joukko pieniä vähemmistöläisiä, romat, askalat ja egyptiläiset, jotka ovat olleet syrjinnän kohteena. On myöskin henkilöitä, jotka ovat joutuneet siirtymään maan sisällä. Nämä osa näistä on henkilöitä, jotka ovat Kosovon, aikana, Kosovon konfliktin aikana joutuneet siirtymään kotiseudultaan, niin heistä on osa pakolaisilla myöskin tämän kotimaassa on myöskin kysymys sitten lesbojen, homojen ja transseksuaalihenkilöiden oikeuksista. Tapasin Strasbourgissa henkilö, joka väittää olevansa aina avoimesti homoseksuaali mies Montenegrossa – Varmasti tämä on asia, joka täytyy ottaa esille. Lesbojen, homojen, bi- ja transihmisten oikeuksista täytyy, heidän oikeastaan elää täytyy ottaa esille huomioon. Tämä henkilö, joka tapasin, väitti, että häntä vastaan on hyökätty tiedotusvälineissä, mikä tietysti ole hyväksyttävää. Kompromissi seitsemässä on kysymys naisten oikeuksista ennen kaikkea ja naisten edustuksesta julkisissa elimissä ja kahdeksassa on kysymys kommenteista, jotka liittyvät makrotalouden äh, tilastoihin, kasvavaan julkiseen velkaan, äh, lisääntyvään inflaatioon ja siihen, että talous on pieni, kansantalous on pitkälti riippuvainen matkailusta, eikä ole riittävästi monimuotoistunut ja tarvitaan lisää apua, joka osoitetaan siihen, että työttömyys on kasvamassa ja tarvitaan tukea myöskin pienelläkin yrityksille ja selkeästikin on tarvetta enemmän avoimuuteen, mitä tulee yksityistämisprosessiin, koska on ollut kysymyksiä siitä, miten se on toteutettu, oliko se täysin vapaa, avoin, reilu tapa, jolla se toteutettiin, jotkin näistä tapauksista pysyvät kiisteltyinä. Mutta kokonaisuudessaan minun on todettava, että on ollut etuoikeus olla tekemisissä – Montenegro tasavallan kanssa. Se on maa, joka on vakaa ja selkeästi on menossa oikeaan suuntaan. Ja minä, jos en ole nostanut kyseenalaisikin tällaisen laivastoperiaatteen tässä hyväksymisessä, mutta se on tietysti omat perustelunsa sille, miksi se voitaisiin hyväksyä esimerkiksi on <clears throat> myöskin maita, jotka ovat sen naapurustossa, mutta jos siis yhdistetään, mutta kuitenkin tässä asian tähän ja pyytäisin kommentteja tarkistuksista ja, ja kompromissitarkistuksista ja muista niin edelleen. Kiitos. Very much. Kiitoksia. Loi Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on ollut ilo tehdä työtä Charlesin kanssa Montenegron tiimoilta jo parin vuoden ajan ja olen ollut erittäin tyytyväinen ollut ensimmäisenkin tekstiversioon se on tasapainoinen mielestäni. Se esitteli tilanteen erittäin realistisesti, mutta nyt teksti kaikkinen kompromisseineen olisi vielä parempi, tasapainoisempi, eli voimme tukea kaikkia kompromisseja. Tuemme myös suurta osaa tarkistuksista, joista erillään äänestetään Rova Kopa on kai huomessa teke, huomenna tekemässä suullisen tarkistuksen. Sitäkin voin tukea. Toisin sanoen kuvittelisin, että pääsemme yksimielisyyteen hyvästä tekstistä. Ei merkittäviä ongelmia meidän puoleltamme. Kiitoksia. Sitten Rova Komes. Goran Farm, Göran Färm on varjona, mutta hänkään ei ole paikalla lumiongelmien takia toteaisin, että hänen puolestaan siis, että olemme kiitollisia esittelen tekemään hyvän työhön ja olemme kiitollisia myös hyvästä yhteistyöstä parien kesken. Varmaankaan mitään suurempia ongelmia ei tässä ole ja olettaisin, että suurin osa tarkistuksista hyväksytään. Edustaja Chanok oli varsin yksityiskohtainen selittäessään päähuolia, jotka sitten heijastuvat myös näissä kahdeksassa kompromissiehdotuksessa. Neuvottelujakso luonnollisesti on hyvin tärkeä muutosvaihe kyseisen maan kannalta. Ja silloin myös EU voi olla vaikutusvaltaisempi niin, että muutos todella toteutuu. Meillä on tästä kokemuksia jo aiemmilta kausilta. Olemme nähneet, että kun sitten on jäsenenä mukana, niin kysymyksiä toki nousee esille ja minun oma maani on hyvä esimerkki siitä, että jonkinlaista taantumaa tapahtuu, vaikkakin on sitten ollut jo pitkään jäsenenä. Näin on käynyt omassa maassani. kun ajatellaan joitakin asioita, jotka ovat ikään kuin jo osa yhteisön lainsäädäntöä, kuitenkin sitten käytännössä taantuvat, kun toteutetaan tällaisia hyvin rankaisevia säästötoimia, niin kuin nyt meidän maassamme on käynyt. Montenegrolle tämä on hyvin kriittisen tärkeää aikaa. EUn vuorovaikutus Montenegron viranomaisten ja myös kansallisen yhteiskunnan kunnan kanssa on äärimmäisen tärkeää tässä muuttumavaiheessa, muutosvaiheessa. Naisten oikeudet, ihmisoikeudet naisille ja lapsille on luonnollisesti keskeinen kysymys. Samaa voimme todeta avoimuuden puolesta tehdystä työstä ja oikeusvaltion vakauttamisesta, tehostamisesta. Tätä näkökulmaa myös Chanak on korostanut. Tiedotusvälineiden vapaus on keskeistä. Avoimuutta ja tilivelvollisuutta ei synny. Korruptiota vastaan ei voida taistella, jos tiedotusvälineet eivät ole vapaita. Kompromisseissa heijastuvat keskeiset kysymykset. Tärkeää on se, että kun mietintöä hyväksymme, niin käytämme sitä tukena vaateissamme sille, mitä pitäisi tehdä, jotta muutos todella tapahtuu Montenegrossa. Tämähän, tämä muutos on, on tarpeen toteuttaa myös Montenegron yhteiskunnassa. Mr. Kacin, please. Kacin. Uh, mulțumesc, Pascu. Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Ei voi Weigel ei tänään ole paikalla, siksi puhunkin nyt hänen puolestaan englanniksi. Eh, najprej bi rad iskreno čestitev poročevalcu, gospodu Kenetu, Tenoku, za njegov angažiran pristop. Niin, hänenkin eh, haluan kiittää hyvin sitoutuneesta tavasta käsitellä Montenegroa. Montenegro on tienraivaaja, Länsi-Balkanilla se on alueen ainoa valtio, joka neuvottelee EU-jäsenyydestä ja siitä syystä se on esimerkki kaikille naapureilleen, jotka ovat huomattavasti suurempia kuin Montenegro. Bosnia-Herzegovina toisaalla, ei oikein tiedä mitä tekisi itselleen, Albania, joka on hyvin nationalistinen retoriikassaan. Siitä huolimatta kuitenkin tässä keskellä on Montenegro, joka on kehittämässä hyviä naapurisuhteita, maa, joka todella ymmärtää, mikä on olennaista Euroopan unionissa. Montenegro on valmistamassa presidentin vaaleihin, mikä on uusi elementti siinä, että katsotaan, mitä on tulossa. Serbian presidentti Tomislav Nikolic kävi Montenegrossa virallisella vierailulla äskettäin. Hänellä on monia ongelmia monissa muissa maissa. Hän ei voi matkustaa Kroatiaan, hän ei ole tervetullut sinne, siksi että hän on sitten erinäisiä provosoivia kommentteja menneisyydessä. Joten kutsu, joka esitettiin presidentti Nikolicille käydä Montenegrossa, oli ele, kädenojennus. Ja varmasti tulemme pian näkemään tapaamisen presidentti Nikolicin ja Kosovon presidentin herran Jalgan välillä. Sen oli tarkoitus tapahtua Montenegrossa, mutta sitten Nikolas ei ilmestynytkään, ilmestynytkään paikalle. Tämän äskeisen vieraan aikana äh, uskoakseni saatiin aikaan oikeat olosuhteet sille, että tuo tapaaminen järjestyisi. Myös Euroopan komissiota voidaan kiittää käytäntöönsä muutamisesta, nimittäin kaikkein vaikeimmat kysymykset avataan heti alussa puhun nyt luvuissa 24 ja 20, 23 ja 24. Minä uskon, että myöhemmin, kun käsittelemme Turkkia, olimme myös hiukan yksimielisempiä siinä, että avattaisiin luvut 23 ja 24, jotka koskevat oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia ja järjestön rikollisuuden ja korruption torjuntaa. Kuitenkin meidän ensin on nyt suositeltava Esittävä kiitokset. Montenegro on avannut ja osittain sulkenut <clears throat> luvut, jotka koskevat tutkimusta ja tiedettä, ja tämä osoittaa sen, että Montenegro pystyy vuonna 2013 avaamaan uusia lukuja. Ja tätä kautta se on esimerkkinä muille. on Charles Tannock tarjoaa hyväksyttäviä ratkaisuja, mitä tulee yhteiskuntaan, tiedotusvälineisiin, naisten syrjintään, kansalaisjärjestöjen merkitykseen, joten ALDE-ryhmän puolesta voin sanoa, että voimme tukea kompromissitarkistuksianne ja voimme myös äänestää niiden puolesta. Haluaisin myös mainita sen, että herra Luksic, entinen äh, Montenegron pääministeri, in, Eurooppa-integraatioministeri on oikea henkilöresurssi, joka tulee olemaan tärkeä meidän tulevissa keskusteluissa Montenegron kanssa. Vielä kerran onnittelut Tänäkille hyvin luovasta toiminnasta, suorituksesta. Ja odotan mielenkiinnolla tätä mietintöä ja sitä, että rohkaistaan Montenegroa nopeampaan, tehokkaampaan toimintaan tiellä kohti Euroopan unionia. Ja tätä kautta se auttaa muita länsi-Balkanin maita ja osoittaa että laajentumisprosessi hyvin pitkälti on hengissä ja arvokas ei vain pelkästään alueelle, vaan myöskin EUlle kokonaisuudessaan. Yes, please. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäisen keskustelun yhteydessä minulla oli varjosittelena mahdollisuus jo esitellä Guen kantaa – laajentumisen ylipäätään, mutta varsinkin Balkanimaiden liittymisen. Olen samaa mieltä esittelijämme kanssa. Montenegro vaikuttaisi aika helpolta tapaukselta, ainakin helpommalta kuin moni muu maa Länsi-Balkanilla. Totta kai meidän täytyy olla aika vaativaisia meidän mietinnössämme. Mietinnössä on paljon sellaista, jota voimme tukea, mutta emme kaikkea. Siellä on myös tiettyjä aukkoja, jotka on mielestäni täytettävä. Me olemme tehneet joitakin tarkistuksia aukkojen täyttämiseksi. Esittelijä olen niitä hyväksynyt, näitä kolmea. Haluaisin kuitenkin, herra puheenjohtaja ja herra esittelijä, että mitään tulee näihin kahdeksaan kompromissiesitykseen, niin meille sopii ensimmäinen niistä. Mä ajatellen edistystä kolmaskin liittyen oikeuskysymyksiin, sitten viides liittyen viestimiin, kuudes, joka liittyy oikeuteen sekin, ja seitsemän liittyen naisiin. Eli nämä kompromissit voimme hyväksyä, vaikkakaan meidän tarkistuksemme ei ole huomioitu niissä. Minä haluaisin täydentää sitä, että totta kai esittelemme ei välttämättä ole tästä samaa mieltä, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että me olemme tehneet joitakin tarkistuksia, tarkistuksia mekin. Esimerkiksi siellä ei ole työntekijöiden oikeuksien oikein mitään viittausta tai työttömyyteen. Ei myöskään sosiaalisen verkon luomiseen köyhiä varten. Rova Cornelissen ja Lunacek ovat tehneet tämän tyyppisiä tarkistuksia hekin. Meidän täytyy niitä puolustaa äänestyksessä. Sitten Muut tarkistukset ovat sellaisia, joissa puhutaan julkisista investoinneista matkailuun, varsinkin rannikkoalueilla. Rova Lunacek on hänkin tehnyt tästä tarkistuksen, jossa halutaan ympäristösuojelumääräyksiä, kun on kyse rannikkoalueiden hyväksikäytöstä. Meillä on yksi tarkistus vielä, jota ei ole huomioitu. Meidän mielestämme se oli kuitenkin tärkeää, eli pitäisi puhua myös korruptiosta. Täytyy muistaa myös ulkomaiset investoinnit, joita täytyy pystyä valvomaan sen selvittämiseksi, että ei olisi petoksia. Siis niin, että maan etuja loukattaisiin. Niistä olemme tehneet tarkistuksia muun päälle vielä. Meidän mielestämme ne ovat tarpeen. Lopullinen kantamme selviää huomenna äänestyksen yhteydessä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, rouva Lunacek. Oletteko valmis jo nyt puhumaan? Thank you very much and sorry for... Kiitos. Pahoittelen, että tuli myöhään paikalle. En uskonut, että Ukraina tulisi, menisi näin nopeasti alta pois. Haluan kiittää Sanokia tästä mietinnöstä ja jo varjojen kokouksessa toimme esille sen, että arvostamme kovasti teidän tekemään työtä. Nostitte esille ongelmia, mutta myös edistystä. Tämäkin on tunnustettava Oma ryhmäni pitää hyvänä sitä, että Montenegro on seuraava maa, jonka kanssa EU neuvottelee jäsenyydestä. On äärimmäisen tärkeää pitää kiinni laajenumistahdista. Ja on tärkeää, että meillä on myös toinen maa siellä jo tiellä kohti jäsenyyttä. Toivon, että muut seuraavat tänä vuonna perässä. Haluaisin mainita kolme seikkaa tässä yhteydessä, jotka meidän ryhmämme näkökulmasta ovat sellaisia, että olemme niistä tehneet tarkistuksiakin. Ne eivät näy kompromisseissa, mutta pyytäisimme muita ryhmiä äänestämään niiden puolesta huomenna. Yksi liittyy sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin Montenegrossa kompromississa ja tekstissä verrattuna muihin maihin toki tässä asiassa on tapahtunut edistystä. Jo edellinen hallitus oli ryhtynyt myönteisiin toimiin tällä alalla. Järjestettiin alueellinen konferenssi, johon oikeusministerit oli kutsuttu syrjimättömyys aihetta käsittelemään nimenomaan sukupuolivähemmistön osalta. Sitten pyytäisimme hallituksen tukea vielä sille, että järjestettäisiin Pride-paraati tänä vuonna Montenegrossa. Ja haluaisin pyytää jäseniä myös tukemaan meidän tarkistustamme ja äänestämään sen puolesta huomenna. Sitten toinen seikka, joka tekstissä on katettu varsin laajasti, nimittäin korruptiokysymys. Ja tämä edelleenkin on tärkeä aihe Montenegron tapauksessa. Komissio on jo aloittanut neuvottelulukujen 23 ja 24 käsittelyn ja se on hyvä. Tarkistuksessa haluaisimme kattaa hiljan tapahtuneen tapauksen. Jokanovicin sisko on aloittanut kahta journalistia vastaan oikeusmenettelyn. Hän on nostanut kanteen heitä vastaan. Hän on oletetusti ollut mukana yksityistämismenettelyissä ja sitten mietinnössä tämä tapaus pitäisi huomioida. Pyydämme myös tukeanne tälle tarkistukselle. Sitten 82 tarkistus, jossa pyydetään, vedotaan viranomaisiin, jotta saataisiin parempaa tasapainoa taloudellisen kehityksen ja toisaalta ympäristökehityksen välillä. Niin kuin tiedätte, perustuslaissa viitataan Montenegrossa siihen, että valtio on ekologinen Täytyisi huomioida myös matkailu ja, ja se, että maasta kehittyisi sellainen maa, joka on ympäristön kannalta mm, puhtaan kehityksen kannalla. Monet tietävät, että maa on hyvin kaunis luonnoltaan, mutta vaarana on se, että maata kehitetään liikaa. Ihmiset nimenomaan tulevat matkailijoina maahan näkemään ja kokemaan tätä kaunista luontoa. Eli tarvitaan saastumisen vastaista työtä, ympäristötekoja ja myös aluesuunnittelussa ja rakennusalalla tarvittaisiin parempaa suunnittelua. Haluaisin kiittää vielä kerran herra Sanokia hänen tekemästään työstä. Yhdessä varjojen kanssa olemme saaneet tästä hyvän mietinnön. Toivon kuitenkin, että muut jäsenet voivat tukea meidän vihreiden tekemiä tarkistuksia, jotka juuri selitin. Kiitos. Kiitos, Sitten Rova Koppa. Thank you very much. Uh, I... Kiitos. Minä haluaisin myös onnitella esittelijää mietinnöstä, jossa on otettu esille tärkeimmät asiat, jotka liittyvät integraatioprosessiin Montenegrossa Montenegro on saanut aika hyvää edistystä lyhyessä ajassa. Kiitos yksimielisyyden, joka on saavutettu tärkeimpien poliittisten puolueiden ja ehtisten yhteisöjen kesken. Se otetaan vakavasti integraatioprosessi on tässä tärkeää ja minusta tämän pitäisi olla selkeä viesti naapurimaille, Albanialle ja Bosnia-Herzegovinalle innoituksena seurata linjaa. On tärkeää, että miet- tässä muistetaan siitä, että Montenegro on ensimmäinen maa, jossa on uusi neuvottelumenettely. Tätä ei ole ymmärretty vielä laajasti, ja usein se johtaa väärinkäsityksiin. Minusta kuitenkin se, että Jonansa kappaleen E hienosäätötekstissä voisi paremmin johtaa ymmärtämään asioita, jotka liittyvät demokraattisen hallintoon ja oikeusvaltion periaatteeseen. Valtio täytyy lisätä ponnisteluja erityisellä politiikan alueella mukaan luettuna oikeuslaitos, korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta, sukupuolivähemmistöjen oikeudet, tiedotusvälineiden vapaus ja perheväkivalta. Sukupuolikysymykset ovat lähellä sydäntäni ja haluan kiittää herra Sanokia siitä, että hän ei ole jättänyt ja huomiota alustavassa luonnoksessaan ja että hän edelleenkin on kehittänyt sanamuotoa kompromissitarkistuksella seitsemän. Kompromissi kuitenkaan ei sisällä minun tarkistusta numero 60, joka ottaa esille sen, miten sen kautta, että on otettu käyttöön sukupuolikiintiöt vaalilainsäädännössä naistavulla on ensimmäisen kerran todellinen tilaisuus osallistua voimakkaasti vaaleihin. Kokonaisuudessaan 264 naista oli ehdokkaana viime lokakuussa – ja yhtä listaa jopa johti naisehdokas. Tämä on huomattavaa parannusta, jonka myös ETYJ on tunnustanut samoin kuin kansalaisyhteisöjärjestöt paikan päällä. Siksi toivonkin, että relevantti osa tarkistusta 60 saa tukea äänestyksen aikana ja samalla tätä kautta myöskin vahvistetaan sitä, että halutaan nähdä enemmän naisia valittavaksi parlamenttiin. Domnul Angurakis. Kiitoksia, herra Angurakis. Vă mulțumesc, domnule. Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Ehkä saan jatkaa tässä nyt omalla kielelläni. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää. Herra puheenjohtaja, minä haluaisin todeta, että en ole ollenkaan tyytyväinen. Nimittäin loppujen lopuksi emme oikein ole käyneet kunnon keskustelua vaarallisesta kehityskulusta Malissa. On vahinko, että herra Favius ei tänne sitten loppujen lopuksi tullut. No, sää voi olla huono, mutta olisi hänen kyllä pitänyt tulla tänne. No sitten itse tästä Montenegro-mietinnöstä. Kuten te tiedätte, te ja kollegat, minun puolueeni vastustaa tällaista laajentumista Euroopan unionissa, koska tässä tällä politiikalla pelkästään pahennetaan ongelmia, joita on nykyjäsenvaltioiden parissa. No en tästä sano sen enempää. Minä puhun nyt ennen kaikkea tästä mietinnöstä. Sitten ottaisin esille neljä kysymystä. Ensinnäkin yksi asia, joka on pistänyt silmään aika lailla, kun ajatellaan tätä nykyistä kapitalistista kriisiä ja liittymismenettelyjä, joita on käytössä ja mitä puolestaan vaaditaan EUn jäseneksi haluavilta mailta, niin näillä on valtava vaikutus myös työllisyyteen ja mietinnössä ei puhuta ollenkaan tästä. Tulee sellainen vaikutelma, että maassa on paljon työttömyyttä, mutta ei siitä kannata ollenkaan huolta. Ja sitten toiseksi mietinnössä ei puhuta myöskään infrastruktuurista sosiaalisessa mielessä. Totta kai siellä lyhyesti viitataan, kun puhutaan köyhyydestä ja lapsista, ja sanotaan, että tämä kaikki johtuu ennen kaikkea siitä, että ei ole riittävästi perusrakenteita, mutta ei se koske pelkästään lapsia. Se koskee koulutusta, terveydenhuoltoa, ympäristösuojelua, kuten yhtä lailla sosiaaliverkostoja tai liikenneverkostoja. Mietintö antaa sellainen vaikutelma, että eivät ne mukaan kiinnostaisi meitä. Sitten kolmanneksi asioita me myöskään voi hyväksyä on kohta 14. Siinä nimittäin kiitetään ja onnitellaan Montenegroa makrotaloudellisen kehityksen osalta ja vakauden osalta, mutta ei muisteta ollenkaan, että se on vienyt maata taaksepäin. Ei siellä ole ongelmia ratkaistu, päinvastoin ovat pahentuneet. Eikä siinä olekaan viitata. Sitten vielä yksi vakava kysymys. Nimittäin kohta, jossa puhutaan kansalaisjärjestön osallistumisesta ryhmään, joka käsittelee laajentumista. Siellä ei oikeastaan mainita kansalaisjärjestöä, vaikka niitä on tuhansittain mutta niitä ei yksilöidä sen tarkemmin tässä yhteydessä. Sitä paitsi olisi hyvä myös, kun tässä ollaan kiitollisia osallistumisesta, että mietitään järjestöjen asemaa ja mikä heidän kantansa on liittymiseen ylipäätään. Mikä myös on tärkeää, on poliittisten puolueiden kannat. Ei niistä ole puhuttu ollenkaan liittymisprosessin yhteydessä. Lopuksi vielä yksi kysymys liittyen ulkopolitiikkaan. Todetaan, että Montenegro haluaa ongelmat ratkaista rajanapureiden kanssa, mutta ei kerrota miltä pohjalta ongelmat ratkaistaan. YK on vai miltä pohjalta? Me haluaisimme, että käytetään YK on päätöslauselmia pohjalla, mutta sitä ei mainita. Sitten lopuksi, ja kiitos myös kärsivällisyydestä, en ole samaa mieltä, mitä sanoit kohdassa 20. Siinä nimittäin todetaan, että pitäisi miettiä myös kantaa kansainväliseen rikostuomioistuimeen suhteessa Euroopan unionin kantoihin. Kiitos. Well, thank you. After... No kiitos. No niin, huomaan, että, että Fabiosta kohtaan nyt Jukkosen kärsivällistä osoittaa. Hän nyt ei todellakaan ole täällä, mutta saamme toisen tilaisuuden, kuten kerroinkin, käydä keskustelua Malista ja muista asioista Ranskan edustajien kanssa. No niin, komissiosta meillä on laajentumispääosastosta herra Lange. Yes, uh, thank you very much, Chairman, and, uh, I just... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain käyttää tilaisuutta kertoakseni parlamentille viimeisimmästä tapaamisesta puheenjohtaja Barroson ja pääministeri Djukanovicin välillä, joka tapahtuu itse asiassa tänä aamuna. Ymmärtääkseni tämä oli ensimmäisiä matkoja, joihin pääministeri on ryhtynyt. Ja hän tuli Brysselin ja hän voimakkaasti vahvisti sitoutumistaan Euroopan integraatioon omalta, omasta ja hallituksen puolesta. Hän myöskin puhui edistyksestä Montenegrossa, jossa pyritään luomaan rakenteita, joilla pyritään edistämään liittymisneuvotteluja Tällä on olemassa 19 työryhmää, niitä on luotu 19 ja lisää tullaan luomaan mahdollisimman pikaisesti. Puhuttaessa luvuista 23 ja 24 oikeusvaltion luvuista, jotka täällä on jo mainittu, on sanottu, että työskennellään toimintasuunnitelmien parissa ja tavoitteena on, että toimintasuunnitelmat hyväksyttäisiin hallituksessa kevään aikana. Kokonaisuudessaan hän piti hyvänä edistymistä liittymisneuvottelussa tähän mennessä. Olemme nyt eh, keskellä screening-vaihetta ja kuten on todettu, yksi luku on jo tilapäisesti jo suljettukin ja hän odottaa, että lisää lukuja tullaan avaamaan Irlannin puheenjohtajakauden aikana. Puheenjohtaja Barroso painotti tarvetta eh, perustuslain muuttamiselle niin, että valmis, varmistetaan oikeastaan riippumattomuus Venetsian komission suositusten mukaisesti. Ja hän myös rohkaisi pääministeriä olemaan yhteydessä Kroatiaan, jotta saadaan ratkaistu avoimeen kysymykseen Kroatian kanssa. Eräs asia, joka kenties kiinnostaa teitä, on se, että nyt on ilmoitettu seuraavien presidentinvaalien ajankohta, joka on 7. huhtikuuta – ja toinen kierros on sitten 15. huhtikuuta. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia, herra Tanok. Haluatteko vielä päättää tämän? Kiitoksia kovasti mahdollisimman lyhyesti. Ensinnäkin kiitos kaikille. Ibrisajikil kanssa on tehty hyvin yhteistyötä ja todellakin olen kiitollinen tästä hänen asiantuntijaneuvoistaan. Hän ymmärtää kulttuuria ja kieltä maassa Kiitos myös sihteeristön väelle mietinnön laatimisessa. Hän kyllä ansaitsee kiitokset hänkin. Kiitos Komes kaunista sanoista. Herra Kop, Rova Koppa, joka ottaa myös esille asioita. Kun ajatellaan, että on kynnystä nostettu Bulgarian romanen jälkeen liittymiselle, nyt ajatellaan, että muualla joudutaan paiskamaan töitä paljon kovimmin kuin kymmenkunta vuotta sitten. Kiitos herra Katsinille myös Alden kannanotosta. Montenegro on todellakin yksin, joka nyt yksin käy neuvotteluja. Ja totta kai presidentinvaalit ovat kiintoisat. Hän mainitsi myös sen, että yksi luku on jo avoimettu tutkimuksen ja kehityksen osa, ei kun saatettu päätökseen. Se on ilmeisesti aika yksinkertainen asia. Ja todellakin Serbian presidentti teki hyvän vierailun. Sinne kai mentiin oikeastaan hautajaisin entisen Jugoslavian pääministerin vuoksi. Ehkä ei ole yllätys, että en ole Ankuroksin kanssa tai Huntisen kanssa samaa mieltä kuesta. Ehkä ovat tyytyväisiä siihen, että tässä tapauksessa en ottanut viittausta NATO-jäsenyyteen. Sen viime kerralla heitä häiritsi aika lailla. No, joka tapauksessa en sivuta ketään, mutta en voi olla samaa mieltä Guen näkemysten kanssa, varsinkaan herra Angurraakiksen kanssa, joka on vast, ylipäätään liittymisen vastustaa, koska se on vain kapitalismia, hän vastustaa yksityistämistä, työmarkkinoiden joustavoittamista, kun ajatellaan myös tätä neuvontavaa elintä, jossa on kansalaisjärjestöjäkin, ja mitä Ankurakki totesi myös siitä, että Kroatikassa on rajaristiriita, joka on vielä nyt Haakin tuomioistuimessa. No totta kai sitä täytyy nopeutta, koska se on vähän juuttunut sinne, eikä juurikaan mitään ole tapahtunut. Olisi hyvä, että se ratkaistaisi, mutta se on kahdenkeskinen asia tietysti. Ja sitten mitä Rouva Lunacek totesi, niin aika lailla olen huomioinut kyllä – myös sukupuolivähemmistöt. Olen aivan samaa mieltä. Tapasin nimittäin aktivistin, kuten kerroin, liittyen pride Marsiin sitten. En halua ruveta komentelemaan liikaa, koska tässä on kyse myös sisäisistä päätöksistä. Eivät kai vastustakaan Pride-kulkuetta, mutta ei minä ole mikään sanoma, mitä heidän pitää tehdä. Mutta minä nyt korostin vain syrjimättömyyttä. En niinkään ruvennut puhumaan sen puolesta, mitä heidän pitäisi tässä tehdä. Ja sitten kun otitte esille myös yhden tapauksen oikeudessa pääministerin siskon nostaman kanteen. No ajatellen meidän perinteitämme meidän maassamme, niin, niin yleensä ei mainita vireillä olevia juttuja oikeuksissa. Emme voi ruveta niitä arvioimaan ennen kuin tuomioistuin on antanut päätöksen. Hänellä on kansalaisena täysi oikeus nostaa kanne viestimiä vastaan ja sitten tuomio annettakoon Montenegron tuomioistuimissa, jos on menettelyssä ongelmia, puutteita tai jopa ilmaisuvapauden tukahduttamista, niin se on eri asia, mutta en hyväksy tarkistuksia, se otetaan tuomioistuimissa vireillä olevia juttuja ennen kuin koko oikeus mylly on käyty läpi. No sitten tämä juttu, joka liittyy taloudellisen kehityksen ja ympäristön tasapaino, se on aina hankala juttu. En halua tässä ruveta määräämään ketään. Montenegro on suvereni valtio. Ei liikaa voi puuttua sisäisen tasapainoonkaan. Heillä on oma parlamenttinsa, oma hallituksensa, jotka on kaikki demokraattisesti valittu. Varmasti olen riittävästi sanonut myös siitä, että tarvitaan korkeat ympäristöstandardit. Olette oikeassa, että on kyse omasta ympäristöstä sielläkin ainutlaatuisesti ja he osoittakoot sen, mutta en haluaisi ruveta kommentoimaan ketään. En hyväksy sellaisia tarkistuksia, mutta kaiken kaikkiaan varjosittelijat, jotka ovat täällä eri ryhmien puolesta puhuneet tai muissa yhteyksissä tukeneet mietintöä, niin kiitos siitä. Huomenna toimitetaan äänestys. Kiitos. Well, thank you. Kiitoksia kovasti. Ja sitten, niin äänestys toimitetaan huomenna kello yhdeksältä tasan, ellei sitten parlamenttiin ole hankala tulla lumen takia. No, mutta ennen kuin mennään seuraavaan kohtaan esityslistalla, Turkin yhdistyskertomukseen, niin kertoisin että täällä on myös Turkin eh, Euroopan valiokunnan jäseniä paikalla puheenjohtajistoa. Tervetuloa. No niin. Kertoisin myös teille, että tämä on aivan ensimmäinen keskustelu 2012 edistyskertomuksesta ja sitä koskevasta päätöslausuman luonnoksesta. Esittelijänä on rouva Riia Uman Räyttön. Hän on täällä myös läsnä. Saatte hetken päästä puheenvuoron. Kertoisin muuten, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 5. helmikuuta puolelta päivien. 5. helmikuuta puolelta päivien. Rouva Umen Räyttön, olkaa hyvä. <coughs> Thanks a lot. Um, Mr. Chairman, dear colleagues. Kiitos. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Niin kuin Viime vuoden päätöslauselmassamme jo käsittelimme eh, keskinäistä riippuvuuttamme EUn ja Turkin välillä ja miten tällainen suhde voi johtaa myönteisiin tuloksiin yhteisten sitoumusten kautta. Kun 2012 on saatu myönteisellä tavalla täytäntöön pannuksi sopimuksia keskinäisten sitoumusten pohjalta, tavoitteiden pohjalta olemme havainneet, että Turkki ja Euroopan unioni voivat vuoropuhelua edistää. Ne voivat päästä yhteisymmärrykseen ja voivat saada aikaiseksi näin myönteisen muutoksen. Nyt kuitenkin on varmistettava, että pidämme kiinni tästä rakentavasta suhteesta yhteisen ymmärtämyksen hengessä ja keskinäisen kunnioituksen hengessä. Vilpittömästi uskon, että kun nyt neuvotteluprosessi on käynnissä, niin tarvitaan uusia sitoumuksia. Jotta pääsemme tällaiseen keskinäiseen sitoutumukseen, sen uudistamiseen, niin molemmilta puolilta tarvitaan ponnisteluita. Puheenjohtaja, tämän vuoden päätöslauselmassa korostetaan uudistusten merkitystä oikeuslaitoksen ja perusoikeuksen alalla. Kolmas äh, tuomioistujärjestelmän uudistamista koskeva paketti on merkittävä askel, mutta on oleellisen tärkeää jatkaa uudistusprosessia tällä äh, tuomioistujärjestelmän kokonaisuudistuspaketilla. Tarkoitus on pyrkiä puuttumaan sellaisiin kysymyksiin kuin esimerkiksi miten määritellään terrorismi, rikokset varsin laajassa merkityksessä ja miten myös terrorismin vastainen lainsäädäntö määritellään. On äärimmäisen tärkeää edistää todellista ilmaisun vapautta Turkissa. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, Turkin on tehostettava ponnistelujaan, mutta myös Euroopan unionin pitäisi tehdä kaikkensa auttaa, äh, auttaakseen tätä prosessia eteenpäin me tarvitsisimme selkeän tiekartan, joka, jonka kautta myös uudistukset voisivat edetä. 23 ja 24 neuvottelulukujen avaaminen olisi näin ollen tärkeää. Haluaisin korostaa myös sitä, että on hyvin tärkeää, että EU on Turkin uudistusten merkittävä suunnan näyttäjä. Turkki on tärkeä alueellinen toimija, sillä on strateginen rooli Euroopan unionin ulkopolitiikassa. Olemassa oleva poliittinen vuoropuhelu tarvitsee vahvistamista ja vahvasti rohkaisisin Turkkia kehittämään ulkopolitiikkansa vuoropuhelun hengessä koordinoiden Euroopan unionin kanssa toimiaan. Niin kuin aina sanotaan, Turkilla on tärkeä rooli myös Syyrian tilanteen näkökulmasta. Kun ajatellaan demokraattisia voimia Syyrissä ja humanitaarista apua mm, pakolaisten näkökulmasta, niin Turkki on keskeinen toimija. Hatain lähellä vierailin pakolaisleirillä viime viikolla ja olin aika lailla vaikuttunut tilanteesta. Ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, että vaikkakin silloin kun kaikki asiat ovat kunnossa, niin Jotkut joutuvat olemaan leirillä jopa kahden vuoden ajan. On hyvin tärkeää, että EU ja kansainvälinen yhteisö tukevat Turkkia sen ponnisteluissa, kun se ottaa huomioon Syyrian kriisin humanitaarisen ulottuvuuden. On keskeistä, että EU ja Turkki pyrkivät yhteisymmärrykseen sen suhteen, miten humanitaarista apua toimitetaan perille. Puheenjohtaja, päätöslauselmassa tuomitaan hyvin tiukasti. Terrorismi, väkivalta, jota PKK jatkaa ja vetoaa EU-hun tehostamaan yhteistyötään Turkin kanssa, jotta voidaan taistella terrorismia vastaan. Tämän yhteistyön helpottamiseksi Turkin pitäisi hyväksyä tietosuojalaki ja lainsäädäntöä terrorismin rahoittamisesta niin, että yhteistyösopimus voidaan Europolin kanssa saattaa voimaan ja oikeudellinen yhteistyö saadaan Eurojustin kanssa toimimaan. Hyvät kollegat, väkivalta ei ratkaise kurdikysymystä Turkissa. Sen takia päätöslauselmassa kehotan kaikkia poliittisia toimijoita tekemään yhteistyötä niin, että saadaan vahvistetuksi poliittista vuoropuhelua ja tehostetuksi taloudellista, kulttuurista, poliittista prosessia niin, että kansalaiset, jotka ovat kurditaustaisia, voivat myös tähän osallistua. Turkin hallituksen ja Abdullah Öcalanin väliset keskustelut ovat tervetulleita. Olen todella tyytyväinen ja todella haluan vielä kerran tätä korostaa. Olen tyytyväinen, että pääoppositiopuolue CSP tukee näitä neuvotteluja. Nyt meillä on ainutlaatuinen tilaisuus ratkaista tämä tilanne, ottaa askeleita oikeaan suuntaan. Tässä mielessä on tärkeää, että parlamentissa valiokunta, joka on mukana perustuslain uudistuksessa, saa rohkaisua jatkaakseen työtään ja puuttuakseen EUn perusarvojen mukaisesti puuttumista ydinkysymyksiin, esimerkiksi vallan jaon suhteen, kun määritellään, mitkä ovat yhteiskunnan, valtion ja uskontojen väliset suhteet, mitkä ovat perusoikeudet, jotka kuuluvat kaikille kansalaisille, ja minkälainen on osallistavan kansalaisuuden käsite. Pahoittelen syvästi sitä, että Turkki on päättänyt olla osallistumatta Kyproksen järjestämiin kokouksiin sen puheenjohtajakaudella. Tämä on menetetty mahdollisuus mahdollisuus sitoutua ja normalisoida suhteet Turkin ja Kyproksen välillä. Turkin kieltäytyminen siitä, että se täyttäisi sitoumuksensa pöytäkirjan mukaisesti, edelleenkin vaikuttaa syvällisesti neuvotteluprosessiin. Puheenjohtaja, nämä ovat sellaisia seikkoja, joita yleisellä tasolla tänään haluaisin korostaa. Laajempi arvio tärkeimmistä kysymyksistä on luettavissa päätöslauselman luonnoksesta. Pyydän myös kollegoita, jotka käyttävät hollannin kieltä, perehtymään tekstiin heidän omalla kielellään. Me saamme tekstin käännettynä kaikille kielille. Varmaankaan hollanninkielinen teksti ei ole niin hyvä kuin sen pitäisi olla. Kiitos. Kovasti kiitoksia, herra Oviols. Eh, Puheenjohtaja, no, kuten aina on tapana kohteellisesti kiittää myös esittelijää mietinnöistä, niin minäkin teen niin ihan vilpittömästi tässä tapauksessa, koska kuuntelin, olen tarkkaan tutustunut tähän luonnokseen ja mielestäni se on hyvää lähtökohta keskustelua varten. Olen saanut sellaisen vaikutelman, että vuosi toisessa perään yhteisymmärrys eri poliittisten ryhmien kesken on mennyt eteenpäin. Kun ajatellaan neuvotteluprosessia, niin ikävä kyllä, hyvin tunnetuista syistä – menee kovin hitaasti eteenpäin. Eikä kyse ole pelkästään siitä, että nopeutettaisiin prosessia. Ongelma on siinä, että se olisi myös myönteistä kehitystä poliittisine tuloksineen, ajatellaan Turkian EUn suhteita. Ettei tässä tämä kääntyisi itseään vastaamaan, että mahdollisimman pitkälle poltaisin yhteisymmärryksessä eri uudistuksista, joita ollaan kehittelemässä Turkissa jo usean vuoden. Ja minä toivon, että tämä vuosi on myönteisempi näiltä osin. On sellaisia tekijöitä, jotka kyllä tätä tukisivatkin. Kaiken dramaattisin on alueen tilanne. Ja se edellyttää kiistatta että tarvitaan mahdollisimman paljon yhteistyötä kaikilla alueilla Turkin ja unionin kesken, koska se on tärkeä tekijä tuolla alueella. Toiseksi tietyt muutokset unionin jäsenvaltiossa, varsinkin Ranskassa. Minä on tarkkaan kuunteli, mitä presidentti Hollande on tästä sanonut, ja vaikuttaa siitä, että tässä on suunta se vaihtunut. Tässä mennään nyt peruskysymyksiin verrattuna edelliseen presidenttiin. Nyt pyritään nimenomaan pragmaattisesti arvioimaan poliittisia ja taloudellisia kriteereitä. Kolmanneksi meillä on myös komission aloite, ennen kaikkea komission jäsen Fyylen tekemä aloite, että saadaan aikaan jotain myönteistä aikaan. Ja no se ei mitenkään korvaa tietenkään itse neuvotteluja, vaan päinvastoin se antaa uutta pontta koko hankkeelle ja Euroopan unionin ja Turkin välisille suhteille tässä lähitulevaisuudessa. Turkin viranomaiset ovat jotkut ainakin todenneet, että 2023 23, jolloin Turkin tasavallan satavuotisjuhlaa juhlitaan, että silloin Turkin pitäisi liittyä unionin. Minä en oikein usko tällaisiin kronologisiin ennustuksiin, mutta varmasti tavoitteena pitäisi jatkossakin olla se, että nopeutetaan ja konkreettisemmin autetaan neuvotteluja liittymisen saavuttamiseksi. Ja se on varmasti ollut pitkään meidän sitoumuksemme kiistatta Euroopan unionissa. Siellä on joitakin seikkoja kuitenkin, joita meidän ryhmämme vielä haluaa tähdentää. Totta kai arvioiden muuten myönteisesti mietintöä. Täällä on jo aikaisemminkin kommentoitu tätä kansanpuolueestakin. Ensinnäkin uusien lukujen avaaminen – varsinkin liittyen oikeuteen 23-24-luvut. Kun ajatellaan, mikä tilanne nyt on tuolla alueella, ja se, että kaksi, luku 30 ulkosuhteiden osalta on avattu, niin se on jo hyvä uutinen. Meidän täytyy edelleen tukea myös uudistusprosessia, mutta sen täytyy edetä siltä pohjalta, että on myös sellaisia tilanteita, joita ei aina voi hyväksyä meidän näkökulmastamme. Ajatellaan tässä nyt varsinkin ilmaisuvapautta viestimissä ja lehtimiesten pidättämistä. Sitten meidän täytyy jotenkin saada konkretiaa myös terroristin lakeihin. Se on ehdoton välttämättä, jotta tilanne kohenisee. Myönteisesti me olemme myös suhtautuneet siihen, että on keskusteluja aloiteltu, jotta voitaisiin jotenkin ratkaista kurdikonflikti, että tunnustettaisiin myös heidän poliittiset ja sosiaaliset oikeudet. Lopuksi se, että huomioida myös monipuolue lähtökohtaa niin että voitaisiin siellä saada aikaan uusi perustuslaki neuvottelun pohjalta meidän mielestämme. Tämäkin pitäisi olla mietinnössä mukana niin, että Euroopan parlamentin eri ryhmätkin voisivat tätä tukea. Ja sitten vielä yksi karikko, eli Kypros-kysymys. Sitä ei tietenkään saa käyttää niin, että pannaan kapuloita rattaisiin, vaan halutaan totta kai neuvotteluprosessia edistää niin, että tästä valtavasta esteestä päästä eroon. Se ei saa olla mikään ylipääsemätön este kuitenkaan unionin ja Turkin välisille neuvotteluille. No kiitoksia kovasti, herra Oviol. Sitten Rova Neits. Uh, Mr. President. Herra puheenjohtaja, hyvät kollegat. Varjostelemme Alexander Graf Lambsdorff on nyt poissa, joten minä sitten muutaman alustavan kommentin, jotka koskevat tätä mietintöluonnosta. Aluksi haluan onnitella mietinnön laatijaa, koska minusta tämä on erinomainen asiakirja. Se on melko täydellinen, se on vivahteikas, siinä on paljon sisältöä ja se muodostaa erinomaisen perustan sille, että voidaan saada aikaan parannuksia suhteissamme Turkin kanssa, Turkin parlamentin jäsenten kanssa ja myöskin mielipidejohtajien kanssa. Haluan korostaa muutamaa asiaa, jotka minusta ovat erityisen myönteisiä. Pidän suuresti arvossa sitä, miten Kyproksen kysymystä käsitellään kohdassa 23. Se on hyvin tasapainoinen tapa Siinä osoitetaan mahdollinen tapa päästä eteenpäin asiassa, mikä on tärkeää. On tärkeää myös, uskoakseni, että kahdessa kappaleessa 25, kohdassa 25 ongelman ydin, joka koskee suhdetta EU, NATO, Turkki, tätä kolmikantaa, on muotoiltu hyvin selkeällä tavalla. Muistan elävästi, muistaakseni vuosi tai kaksi sitten, kun Andrew Duff ja minä yritimme tehdä tämän, tämä valiokunta torjui meidän tarkistuksemme, joten uskon, että on tapahtunut edistymistä siinä, että selkeästi sanotaan, missä ongelmat ovat ja mikä voisi olla mahdollinen ratkaisu. Luonnollisesti me ryhmänä toivomme, että on mahdollista jatkaa poliittista vuoropuhelua Turkin hallituksen ja PKK-johtajien välillä, koska näin suuren vedenvuodatuksen jälkeen, näin monien uhrien jälkeen, on erityisen selvää, että voidaan saada aikaan myönteisiä tuloksia vain poliittisen keinoin eikä väkivallalla. Pelkään, että viimeiset kolme murhaa, kolmen naispuolisen PKK-aktivistin murha Pariisissa hyvin todennäköisesti on yritys saada nämä keskustelut pois raiteilta. Ja siksi on syytä tervehtiä sitä, että Turkki näyttää olevan hyvin päättäväinen keskustelujen jatkamiseen, toivoen niistä myönteistä lopputulosta. Lopuksi me tuemme myös vetomusta tässä mietinnössä 27 jäsenvaltiolle avata luvut 23 ja 24. On vaikea ymmärtää, miksi näin on juuri päätetty tehdä Montenegron kanssa. Ja sitten samaan aikaan näytetään olevan epäämässä tätä Turkilta. Tur- Montenegro on tietysti hyvin kunnioitettava valtio, se on tärkeää meille, on tärkeää, että kaikki maat, jotka syntyivät, kun Jugoslavia hajosi, saavat nyt kokea rauhanomaisen tulevaisuuden, mutta Turkki on yksi keskeisistä valtioista, ei pelkästään alueella, vaan maailmanlaajuisesti. Ja ajattelen, mitä on tapahtumassa Syyriassa valitettavasti ja koko naapuruusalueella on erityisen tärkeää, että suhteemme Turkkiin voisivat kehittyä myönteiseltä pohjalta. Ja siksi me tuemme täysin tätä vetoomusta jäsenvaltioille sallia lukujen 23 ja 24 avaamisen, etenkin kun niin monet Euroopan hallitukset katsovat, että on välttämätöntä saada aikaan parannuksia juuri näillä alueilla, joita koskevat nämä luvut. Miksi ei siis avattaisi näitä lukuja? Joten vielä kerran. En ole varjoesittelijä, joten en tiedä, tulemmeko me tekemään tarkistuksia, mutta kokonaisuudessaan varmaan me kaikki, minun valtuuskuntani katsoo, että tämä on erinomaista työtä, tämä mietintö, ja odotamme mielenkiinnolla jatkokehitystä. Thank you very much. Now, Mr. Sala. Kiitoksia sitten. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ειλικρινώς θέλω να συγχαρώ την κυρία Ρόιτεν διότι για τρίτη ή τέταρτη... Niin, mitä on räittänistä. Siis kolmantena kerran meillä on erityisen hyvä tasapainoinen mietintö, ja minun on sanottava, että Rova Reitten on nyt todellakin vakuuttanut minut siitä, että hän on varsinainen eh, asiantuntija näissä turkkikysymyksissä, ennen kaikkea täällä parlamentissa. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että Turkki on suuri maa, ja että sillä kansainvälisesti on paljon vaikutusvaltaa. Ja minusta tämä mietintö kuuluu parhaisiin, mitä meillä on ollut viime vuosina. Sen voi kyllä tässä sanoa. Viimeisimmät kehitykset syrjässä saatetaan huomioida. Erityisen hyvänä pidän sitä, miten tartutaan neuvotteluihin, jotka liittyvät kurdikysymykseen. Turkki kuitenkin minusta on tilanteessa, jossa se ei käyttäydy niin kuin sen pitäisi, ajatellen mikä sen suuruus on mikä se vaikutusvalta on nimenomaan Kyproksen kysymyksessä. Siksi olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä on kohdassa 22 mietinnössä, mikä koskee diplomaattisten suhteiden katkaisemista Kyprokseen ja Eurooppa-neuvostoon Kyproksen puheenjohtajakauden aikana, sillä tuo veto Turkilta, samoin kuin Turkin poliitikkojen lausumat eivät ole menneet oikeaan suuntaan. On kieltäydytty yhteistyöstä EUn toimielimen kanssa ja kieltäydytty kunnioittamasta eurooppalaisia arvoja. Suhteet naapurivaltioihin sitten. Minä en voi väittää, että nämä olisivat niin hyvät. Komissio on useampaan otteeseen tehnyt vaatimuksia, jotka liittyvät hyvin naapuruussuhteisiin – ja myöskin Kreikan suhteen, mutta Turkki kuitenkin edelleen käyttäytyy aggressiivisesti ja asettaa tiettyjä vaatimuksia suhteessa tiettyyn EU-jäsenvaltioihin. Nyt, eh, nyt uusiutuvien energialähteiden käyttö ja Kyproksen ja Israelin liittyessä sen jäseneksi, ja Turkki oli ainoa valtio, joka vastusti tätä jäsenyyttä tässä järjestössä. Meillä on nyt vuodessa viisi Turkin parlamentin päätös, joka liittyy suhteisiin Kreikkaan, ja siitä ei vielä luovuttu, kuitenkin olemme selvityksiin uhkauksia. Ja Kreikkahan nyt vain käyttää vain normaaleja oikeuksiaan. Siihen kuuluu myöskin tämä talousvyöhyke merellä. Ja nyt tähän ei mietinnössä tällä kertaa viittaa lainkaan merioikeuteen ja päätösosilmiin, joita yhdistyneet kansakunnat on hyväksynyt. Turkkihan kieltäytyy allekirjoittamasta näitä papereita. Tämä kuitenkin Rova Räytänin mietintö on jatkoa mietinnölle, jota aiemmin on ollut, myöskin päätösasemille, joita on ollut EU:ssa. On siis poliittisia havaintoja menneiltä vuosilta, joissa ei ollut mitään kehitystä. Ja minusta ne edelleen ovat voimassa ja edellyttävät edelleenkin vastauksia Turkilta. On kansallista Kansainvälistä kritiikkiä koskee toimittajien vainoa sitä huolimatta. Eh, hallitus ei ole reagoinut asian mukaisesti. On tärkeää, että Turkki kunnioittaa demokraattisia arvoja ja ihmisoikeuksia, jos se haluaa eurooppalaisen perspektiivin. Sitten eh, tämä toimittajien oikeuksia koskeva komitea. Eh, nyt on niin, että tiedotusvälineen vapaus on jatkuvasti ihattuna Turkissa. Sehän näkyy siinä, miten monia toimittajia on pidetettynä Turkissa. Tässä Turkki on huippuluokkaa. Turkin täytyy pitäytyä sitoumuksissaan, jotka liittyvät maahanmuuttajiin ja turvapaikanhakijoihin. Pidän hyvänä ehdotusta, jonka esittelijä on tehnyt, että Turkin tulisi allekirjoittaa sopimus, joka koskee vastaanottamista ja panna myöskin tämä sopimus toimeen. Sitten tämä eurooppalaistuminen, sitähän on, mutta sen lisäksi eurooppalaistumisen on myöskin globaalistuminen ja monet valtiot, ennen kaikkea Balkanilla, eivät ole vielä oikein havainneet tätä. Maailma kasvaa yhteen ja jossakin vaiheessa tulee tapahtumaan yhteistyötä ja siinä mielessä on tärkeää tarkastella seuraavaa asiaa tällä hetkellä, ajatellen sitä kehitystä, jonka me kaikki olemme näkemässä. Hyvät suhteet, niitä on syytä ylläpitää kaikkien kesken, eikä ole soveliasta uhkailla ja arvostella ja vaarantaa tulevaisuutta. Kiitokset sitten Rouva Lunacek vihreiden puolesta sen jälkeen. Varsetelijat on kuultu. Rouva Lunacek. Northern. Okay, all right. Okay. Selvä. Wouldn't mind if Mr. Kyllä minulle sopii, että Tanok puhuu ensin. Minä olen Ede Flotri puolesta, hän on Lumikinokissa jumissa. Että tässä neuvottelee vasta mitä, siitä, mitä sanoin. kyllä hän voi puhua ensin. No kiitoksia. Jeffrey Odenin puolesta hän on varjoesittelijämme. Haluaisin kiittää esittelijä Uumen Räyttöniä erittäin kattavasta luonnoksesta. Oikeastaan paljon sama tilanne kuin aikaisemminkin on ollut. Ei tässä ole kovin suurta aihetta toivekuuteen, mutta pari-kolme vuotta menty samaan malliin, paitsi että olen nyt oppinut uuden lyhennelmän ulkopolitiikassa, MINT, BRICS, Kiina, Venäjä, Brasilia nyt MINT, Meksiko, Indonesia, Nigeria ja Turkki, MINT. Nämäkin ovat näitä uusia talouksia. Turkki on siis myös kasvava talousmahti, sotilaallinenkin mahti. Eli mitä mieltä sitten onkin Turkin liittymisestä, niin joka tapauksessa se on mahtitekijä. EU-liittymisehdokkuus etenee hitaasti tietenkin täälläkin kuultujen syiden vuoksi. Se on todettu aikaisemminkin mietinnöissä, kun ei välttämättä ole Ankaran pöytäkirjakaan noudatettu. Tämä koskee varsinkin Kyproksen maan tunnusta, tunnustamista jättämättä. Täällä on paljon myös Kyproksen jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, puolustuspolitiikkaan liittyviä, energiaa, itäisellä välimerellä. Siellä Kypros on aktiivinen, mutta Turkki kuitenkin pyrkii estämään Kyprosta käyttämään omia voimavarojaan, koska koko tätä talousaloitetta ei ole tunnustettu. Ja ihmisoikeuskysymykset laajemminkin. Ajatellaan esimerkiksi toimittajien vangitsemista. Tämä koskee varsinkin kurdivähemmistöä tai ajatellaan kurdipolitiikkoja. Siellä on myös uskonnollisia vähemmistöjä, niistäkin on huolta. Syyrialainen vähemmistö, kristillinen yhteisö on ottanut minunkin yhteyttä. Halkkia ei ole vieläkään avattu. Siellä on yksi ortodoksi papinkin hauta vielä suljettuna. Ja se, että nyt on kuitenkin pikkuhiljaa hallituksen ja Öcalanin välillä ruvettu keskusteluja käynnistämään. Minulla mitään halua tietenkään tukea millään tavalla PKK on terroristitoimia tai Chalaniakaan, mutta selvää on, että jos kurdilainen halutaan ratkaista, siihen tarvitaan poliittinen ratkaisu. Meidän täytyy totta kai välttää se, että kun ajatellaan PKK on naisetenten murhaa Pariisissa, ettei se estäisi kuitenkaan vuoropuhelua. Turkkihan on tietenkin johtanut myös Syyrian vastaista Al-Assadin vastaista oppositiota, tukenut sotilaisesti ja poliittisesti myös siirtymistä demokratiaan Syyriassa. Kiitettäköön Turkkia tästä. Myös ajatellaan myös Iran suhteitakin. Olen kiitollinen myös viittauksesta siihen, että me emme voi hyväksyä Armenia rajan sulkemista tai tavallaan Armenialle asetettua kauppasaartoa käytännössä. Tässä tarvitaan luottamuksen rakentamista kyllä, koska Turkin täytyy tajuta, että ei täällä saavuteta mitään, paitsi että tämä kärjistynyt tilanne vain jatkuu Turkin itäisillä rajoilla. Toivottavasti tänä vuonna saadaan hyviä uutisia. ECR on ehkä eri mieltä Turkin liittymisestä, mutta totta kai meidän täytyy rakentavassa hengessä pitää Turkki kuviossa mukana. Se on merkittävä mahti ja taloudellinen toimija, kauppakumppanikin. Haluamme parempaa poliittista vuoropuhelua, parempia poliittisia suhteita Turkkiin. Me haluamme kohentaa ihmisoikeustilannetta, mutta jos ajatellaan se, että Turkki boikotoi Kyproksen puheenjohtajuuskautta, niin se oli valitettavaa. Mutta ehkä jotain hyvää on nähtävissä kurdikysymyksessä. Kaiken kaikkiaan onnittelisin esittelijä. Tämä on todellakin kattava mietintö, kun kuitenkin tämä on vaikea yksityiskohtainen alue. Minun ryhmäni ja valiokuntammekin ylipäätään on tähän paneutunut jo usean vuoden ajan. Lopuksi vielä toteaisin, että 23 ja 4 luvut ehkä voitaisiin uudelleen tarkasteluun ajatellaan korruption torjunta, oikeus sisäasiat, järjestetty rikollisuus, ne ovat suuri huoli edelleen. Jos me haluamme valitsijoillemme tästä jotain uskottavaa sanoa, että Turkki voisi olla unionin jäsen, niin täytyy puuttua järjestetyn rikollisuuteen ja korruptioon ensi sijassa. Se on monen mielessä myös liittymisen yhteydessä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Sitten Rova Lunacek nyt. Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanottu, minä olen nyt puhumassa Ellen Floatren puolesta, joka on varjoesittelijä, joka, kuten monet muutkin, on juuttunut lumeen eikä ole päässyt tänne ajoissa. Ellen Floatren ja ryhmäni nimissä haluaisin sydämellisesti kiittää Rova Omitra tästä tasapainoisesta ja hyvästä mietinnöstä ja hyvästä yhteistyöstä esittelijän ja varjoesittelijöiden välillä. Haluaisin joitakin myönteisiä asioita ottaa esille tästä mietinnöstä. Ensinnäkin, kuten Rova Räyttinen totesi, vaatimuksen siitä, että minkä pitäisi olla koko Euroopan parlamentti, että luvut 2023-2024 avattaisiin. Myös se, että Rova Räytten on ottanut huomioon lesbojen, homojen, bi- ja transihmisten oikeuksien varmistamiseen, myös oikeuden vetoomuksen Turkille ja Kyprokselle, että ne tulisi enemmän ponnistella kompromissin aikaan saamiseksi. Tämä on välttämätöntä, jotta päästään eteenpäin asioissa. Haluaisin myöskin osoittaa tunnustusta sille roolille, joka Turkilla on humanitaarisessa kriisissä Syyriassa, Syyrian alueen ympärillä. Ajatellen, miten suuria määriä pakolaisia Turkki on ottanut vastaan, mikä on myönteistä ja on hyvä, että se on tässä mietinnössäkin. On jotakin näkökantoja, jotka me haluamme joka esittää paremmalla tavalla, tai tulemme tekemään jotakin tarkistuksia. Haluaisin mainita näitä asioita. Ensinnäkin on hyvä, että tekstissä on mainittu ekologinen potentiaali ja energiapotentiaali, joka Turkissa on, mutta on hyvin vähän puhuttu ympäristökysymyksistä haluaisimme laajemman analyysin näistä kohdista ja haluaisimme tarttua ydinvoimalla kysymykseen, ydinvoimalla, jota on suunnitteilla, ja mitä potentiaalia uusiutuvilla energialähteillä voisi olla Turkissa enemmän kuin varmasti tällä hetkellä käytetään. Ja haluaisin lisätä vielä tähän sen, että olemme pitäneet myönteisenä sitä, että Turkin hallintotuomioistuin Ilisu äh, padon rakentamisen pysähty, joka oli pitkään kiistelty, johtuen siitä, ettei ollut äh, ympäristövaikutustutkimusta sen osalta. Neuvotteluista Turkin kanssa sanoisin, että me millämme haluaisimme vaatia, että myöskin lukuja koskee työllisyyttä ja sosiaalikysymyksiä avattaisiin Turkin kanssa, sillä tosiasia, että ammattiyhdistyksen oikeudet ihmisoikeuksia ei oikein kunnioiteta Turkissa on asia, jonka me haluaisimme ottaa esille neuvottelussa Euroopan unionin ja Turkin välillä. Ja mitä tulee nimenomaan kansainvälisen työjärjestön standardien noudattamiseen, mikä olisi myös keskeinen kysymys. Asia, jonka eräät kollegat ovat johtaneet esille ja joka liittyy suhteeseen Turkkiin, kurdeihin Turkissa ja PKK ja rauhanprosessin, joka on käynnissä Turkin hallituksen ja PKK välillä Öcalanin. Me pidämme myönteisenä eh, tätä prosessia. On tärkeää, että EU myös tervehtii tätä prosessia. On kuitenkin välttämätöntä, että tulimme siis tekemään tarkistuksenkin tästä asiasta. Olisi välttämätöntä, että terrorismin vastaista lainsäädäntöä torjuttaisiin, koska se voimakkaasti rajoittaa mielipiteenvapautta. Ja tähän me tulimme tekemään esityksen. Haluaisin kuitenkin tässä ottaa myös esille täällä valiokunnassa sen, että mekin toivomme kovasti, että kolmen kurdin äh, brutaali teloittaminen Pariisissa, että se ei tätä rauhanprosessia Turkin valtion ja kurdien välillä tule äh, pysäyttämään. Ja tärkeää, että Ranskan viranomaiset äh, tutkivat asiaa ja että äh, vastuulliset saatetaan oikeuden eteen. Tammikuussa on jälleen äh, tuomioistuinkina Chelettiä edessä. Hän oli Strasbourgissa käymässä. Jotkut meistä tapasivat hänen, mitä toivon, että tuomio tulemaan vapauttava 24. tammikuuta. Ei näytä siltä, että hänet tultaisiin tuomitsemaan, mutta jos näin tulee olemaan, se pitää ottaa mietinnössä mukaan. Kiitos vielä kerran Rouva Merättänille. Thank you very... Kiitoksia, kiitoksia. No niin, 12 puhepyyntöä täällä on. Kovasti nyt vetoaisin teihin, että pari minuuttia vain puhuisitte. Ensimmäisenä pyrkii tätä toteuttamaan. Graham. Minäkin puheenjohtaja voisin lisätä äh, näihin kiitoksen sanoihin omani. En halua valiokunnan aikaa haaskata, joten varsin lyhykäiset kommentit. Neits jo kommentoikin. Erityisesti haluaisin käsitellä energiakysymyksiä. Omen Räytten tunnustaa Turkin potentiaalin, joka sillä voisi olla, kun energiaresursseja monimuotoistetaan ja energian kuljetusreittejä monimuotoistetaan. Tehostettu yhteistyö unionin ja Turkin välillä energiakysymyksissä on tervetullutta. Tämä kysymys mielestäni on yhä tärkeämpi, kun otetaan huomioon unionin vaarallisella tasolla oleva riippuvuus Venäjän öljystä ja kaasusta. Minun ryhmäni pitää tervetuloa tulleena tehostettua yhteistyötä, yhteistyösopimusta Stuttgartista viime kesäkuulta EUn ja Turkin välillä. Olisi hyvä, että myös sähköverkkojen kehittämistä ja älyverkkojen kehittämistä tehtäisiin yhteisien intressien näkökulmasta. Kyse ei voi olla pelkästään säätelystä ja investoinneista, vaan pitää käsitellä myös siitä, että yhteisiä resursseja jaetaan, erityisesti kun on kyse uusituvista energiavaroista, joihin myös Sunacek viittasi. Usein näemme Turkin jonkinlaisena energiakeskuksena, mutta tämä pätee vain kaasuun. Tilanteen on kuitenkin muututtava. Ohjausryhmä pitäisi kokoontua useamminkin kuin kerran vuodessa. Tällä ryhmällä pitäisi olla tärkeämpi rooli, kun ajatellaan suhteita energiakysymyksissä unionin ja Turkin välillä – kasvu, tehokas, uusiutuvan energian lähteet täytyy yhdistää ajatuksen tasolla Turkkiin läheisemmin. Siellähän suunnitellaan äh, kymmenittäin uusia äh, hiilivoimaloita. Haluaisimme, että yhteistyössä keskityttäisiin siihen, että Turkki saadaan yhdistetyksi laajempaan eurooppalaiseen uusiutuvien energioiden käyttäjäryhmään ja kollegoiden kanssa valmistelen tämän suuntaisen tarkistuksen. Puheenjohtaja, jos kollegat ovat kiinnostuneita, niin huomenna olen johtamassa seminaaria kello 16-18.30 tämän salin alapuolella olevassa salissa. Siinä aiheena nimenomaan on Turkki ja energialan yhteistyö. Uh, Mrs. Koppa, please, two minutes. Rouva Koppa, kaksi minuuttia. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää ja onnitella Riia Uumenräytten ja tämä on hyvä pohja valiokunnan keskusteluille. Ymmärrän toki esittelijän vaikeudet huomioida kaikki kysymykset, joita on olemassa Turkin kaltaisen tärkeän ehdokasman kohdalla. Hän varmasti tietää, että varmasti tulee enemmän tarkistu kuin tavallisesti ja minä olen kyllä valmis jotenkin hillitsemään itseäni, että pitäydyn vain olennaisimpaan ja takaan, että te voimme tehdä yhteistyötä. Kuten tiedetään, Turkin ja EUn suhteet ovat jotenkin polkeneet paikoillaan ja mietintö haluaa antaakin uutta pontta. Aivan ensimmäisestä luvusta alkaen kehotetaan, että Turkki noudattaisi ja täytäntöpanisi näitä myönteisiä saavutuksia. Uskon kuitenkin, että tämä ei saa jättää varjon todellisuutta tai vakavia ongelmia. Totta kai ylipäätään voidaan ottaa ihmisoikeustilanne esille, koska se on huononemaan päin tuossa maassa, kuten kollegat ovat jo todenneetkin. Minun mielestäni viime kuukaudet ovat osoittaneet aivan selvästi, miten Turkki näkee EU-suhteensa. Ankaran parvistaloiden mukaan on edetty myönteisessä hengessä, mutta nyt Turkki kuitenkin on lähes järjestösuhteensa puheenjohtajavaltioihin. Ikään kuin se voisi vain sivuttaa Kyproksen puheenjohtajuusvaltion ilman minkälaisia seurauksia. Siksi on mielestäni tärkeää tässä mietinnössä tähdentää, että tällainen asennoituminen ja rusinoitteen poiminen puolesta on kanta, jota ei täällä voida hyväksyä. Minä muistan tässä valiokunnalle, että jos ajatellaan myös parlamentin Euroopan valiokunnan jäseniä Turkista, niin he tajuvaisit sen, että Kyproksen sivuttaminen johti 17 parlamentaarisen komitean tapaamisen peruuttamiseen. 22. 22. Se on jo todettu siellä. I've seen it. I have to put it... Haluaisin nyt suorasukaisesti sanoa, että kun ajatellaan sitä osaa, joka liittyy ratkeetavan yhteistyöhön, vuoropohjeluun, yhteisymmärrykseen, Todellakin, kuten totesitte, meillä on tällainen viittaus Turkin asennoitumiseen korossa 22 hyvissä naapurusuhteissa otsikon alle. Mielestäni tämä ei välttämättä ole oikea paikka. On kyse muustakin kuin hyvästä naapuruudesta Kyproksen ja Turkin kesken. Kyse on periaatteesta, kunnioituksesta, myös ajatellen perussopimusten noudattamista ja varsinkin Erkosman kohdalla ei voida ajatella, että olisi oma osastonsa ajatellen – rakentavaa vuoropuhelua ilman, että viitattaisiin myös tähän ongelmaan. No hyvistä naapuruussuhteista puheen ollen täytyy muistaa, että ei se koske pelkästään Kyprusta. 2012 näimme, että edelleen Turkki lisäsi uhkailuaan, jos ajatellaan jäsenvaltioiden suvereni oikeuksia. Okay. Selvä kaksi otsikkoa. Ja sitten tarkistusten myötä voin niitä laajentaa. Ensinnäkin olen aivan samaa mieltä kollegan kanssa kysymyksestä, joka liittyy kolmen kurdinaisen murhaan Pariisissa. Sitä on selvitettävä. Ja sitten vahvista se, mitä Lunacek totesi. Kiitoksia kovasti. Rova Buskut. Dank u wel, voorzitter. Um, allereerst ehm, Welgemeende complimenten aan het adres van Ria. Puheenjohtaja, haluan alkuun onnitella Ria esittelijän ominaisuudessaan. Tämä on hyvin tasapainoinen mietintö. On hyvä, että muistamme sen, että me pyrimme omalta osaltamme vaikuttamaan tähän prosessiin ja uskon, että tämän mietinnön kautta se todella onnistuu. Keskustelut Turkin kanssa budikysymyksestä ja myös muista kysymyksistä on saatava käyntiin. Täytyy korostaa tiedotusvälineiden vapautta näissä asioissa. Olen Rian kanssa samoilla linjoilla. 23 ja 24 neuvotteluluvut on avattava. Tämä johtuu tiedotusvälineiden vapaudesta, mutta myös muista syistä, muun muassa naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Tämä ongelma on ratkaistava ja tämän kautta sitten saamme asioita viedyksi eteenpäin. Myös oikeusuudistusta saadaan tätä kautta edistetyksi. Voimme tukea Turkkia perustuslakiuudistuksessa ja pitää myös muistaa tässä palautussopimuksessa, että on oltava takeita siitä, että kun ihmiset palautetaan Turkkiin, niin ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja ne taataan. Meillä on oltava jonkinlaisia turvalausekkeita, joihin voidaan tarvittaessa turvautua. Lopuksi totean vielä, että olen Rian kanssa samaa mieltä siitä, mitä hän totesi Syyrian pakolaisten auttamisesta. Vielä enemmän on tehtävä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Savokleus. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sydämellisesti kiittää esittelijää ja joudun myöntämään, että hän todella pyrkii saamaan aikaan tasapainoisen mietinnön. Suuri kysymys minulle kuitenkin on seuraava. Kysymys ei ole niinkään siitä, mitä Turkki tähän mennessä on saavuttanut, vaan mitä sen olisi pitänyt tähän mennessä tehdä ja mitä se ei ole tehnyt. Nyt on niin, että valitettavasti Turkki toistuvasti provosoi tai on aggressiivinen suhteessa Euroopan unioniin. Ja konkreettisesti substanssista Turkki loukkaa selkeästi kaikkia YK on päätöslauselmia ja kansainvälistä oikeusjärjestystä – eikä se edelleenkään kunnioita hyvin tärkeitä EUn arvoja, sillä EUn alue on edelleen osin Turkin armeijan miehittämää. Nyt kohdat 15, luvut 15, 23, 24, niin totta kai on provokaatio avata ovi, kun Kyproksen sota ei päästä vielä eteenpäin, eikä Turkki tekee minkäänlaisia myönnytyksiä jotta päästäisiin eteenpäin. Aivan oikein viitataan tähän raporttiin. Ei käytetty tilannetta hyväksi. Turkilla, Turkki hukkasi tilaisuuden normalisoida suhteet maiden välillä. Konkreettisesti on siis tilanne se edelleenkin, että laiton äh, asuttaminen jatkuu ja edelleenkin on henkilöitä, jotka ovat kadoksissa – eikä edelleenkään harjoita yhteistyötä Kyproksen tasavallan kanssa. On edelleenkin sotilaallinen miehitys ja maan jakaminen, joka kuuluu Euroopan unioniin, ja Turkin lisäksi uhkaa Kyprosta niiden tutkimusten pohjalta, joita on tehty Kyproksen talousal- meritalousalueella, jossa on kysymys maakaasuvaroista. Mitä tulee lukujen 15, 24 avaamisen niin osalta en voi tukea mietintöä. Kiitoksia. Herra Angurakis. Kiitos herra puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin minäkin todeta, että täytyy tunnustaa, että Turkki on iso kansakunta, mutta sanoisin kyllä myös, että minun puolueeni vastustaa Turkin liittymistä unioniin, koska meidän mielestämme se vain pahentaa työntekijöiden asemaa. No, en siitä sen enempää. Haluaisin keskittyä ennen kaikkea Kypros-kysymykseen, muutama huomio myös Syyriasta. Minä olen sitä mieltä, että Turkin hallituksen Syyriapolitiikka on ollut kovin kielteistä. Se kantaa suuren vastuun koko draamasta, joka kourissa Syyrian kanssa on. Olen myös sitä mieltä, että tässä on hyvin kielteinen kehityskulku nyt käynnissä, kun ajatellaan, että sinne on Turkin puolelle sijoitettu ohjuksia. Sitten muutama sana vielä Kypros-ongelmasta, kun kerran täällä nyt puhutaan 23-luvun avaamisestakin. Meidän mielestämme vielä on merkittäviä puutteita olemassa. Emme voi hyväksyä että tässä kokonaan muutetaan unionin aikaisempien tekstien henkeä. Varsinkin jos ajatellaan siitä, että voitaisiin Kypros yhdistää, me olemme sitä mieltä, että me tarvitsemme selkeän muotoilun siitä, että Turkin täytyy kunnioittaa YK on päätöslauselmia ja päätöksiä, jotka on tehty myöhemminkin niin, että voitaisiin luoda kaksi osaiden alue. Sitten vielä tästä Kypros-kysymyksestä, kun täällä puhutaan, että pitäisi neuvottelu käynnistää uudelleen, kuten myös eri menettelyt, että saataisiin aikaan kompromissi, niin me olemme sitä mieltä, että huolimatta siitä, että on kovasti ponnisteltu Kyproksen puolella molemmin puolin, niin ei se ole kuitenkaan johtanut siihen, että olisi saatu aikaan mitään sovintoa Kyproksessa. Meillä on sellainen vaikutelma, että ei edes noudata sitä, mistä aikaisemmin on jo sovittu. Sitten kolmanneksi, me olemme sitä mieltä, että ei ole olemassa minkäänlaista oikeusperustaa, kun niin, että todellakin halutaan neuvottelujen käynnistävän uudelleen, mutta tässä tuetaan vain Kyproksen pohjoisosassa pseudovaltiota. Sitten tästä yksinomaisesta alueesta. Kolakis alkaa aika. Aika. Eh, I'm finished, Mr. President. Lopettelenkin jo. Siis siellä puhutaan yksinomaisesta talousalueesta ja kadonneista. Siinä eri yhteisöt tekevät yhteistyötä ja Turkin täytyy tunnustaa tämä. Thank you, Mrs. Teo Harus. Kiitoksia. Harus. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin ensin tervehtiä turkkilaisia kollegoita, jotka ovat paikalla haluan kiittää kollega Omen Räyttäniä tästä erinomaisesta mietinnöstä, jonka hän on esitellyt. Tämä mietintö olisi vielä parempi, jos me kaikki sopisimme tietyistä muutosesityksistä. Totta kai me käsittelemme Turkin merkitystä, tärkeyttä alueellisesti ja maailmanlaajuisesti. Minusta unionin Täytyy ottaa kantaa myös periaatteisiin ja perusarvoihin, eikä vain huolehtia kaupasta kansainvälisesti. Aina täytyy valvoa sitä, että kansainvälistä oikeutta kunnioitetaan. Me pienenä, heikkona maana haluamme vahvaa unionia. Turkin täytyy auttaa meitä tässä. En lähde puhumaan kaikista niistä aiheista, joita kollegat ovat jo käsitelleet. Näin voisimme hieman voittaa aikaa, vaikkakin haluaisin kyllä näistä aiheista pitkäänkin puhua. Nyt meidän tulisi aivan erityisesti keskustella siitä, mitä Ankara on tehnyt tässä Kyproksen kysymyksessä. Kyseessä on sotilallinen miehitys. Turkki miehittää osaa Euroopan unionista ja täytyisi viitata myös Kyproksen väestön asemaan ja puheenjohtajavaltioon. Kyse ei ole siitä, ollaanko ystäviä vai ei, vaan kyseessä on yksinkertaisesti se, että tämä ongelma vaikuttaa EUn ja Turkin välisiin suhteisiin. On myös puutteita sen suhteen, mitä Turkki tekee, kun ajatellaan, miten Kypros voi hyödyntää merestä löytyviä kaasuvaroja. No sitten Famagustan tilanne. Tilanne on ennallaan. Kenties Turkki on luvannut sen, että satama avattaisiin YK päätösten mukaisesti, mutta tämän tulisi toteutua myös konkreettisesti eikä pelkästään juridiikan tasolla. Kyseessä ovat Euroopan unionin demokraattiset periaatteet. Eihän tässä muuten voida toimia. Olisin halunnut puhua pidempäänkin, mutta tavanomaista, niin kuin tavanomaista, niin aikaa ei juurikaan ole. Now, uh, Mrs. Papa. Rouva Papadopoulos. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen nyt siinä varatilanteessa, että tulen puhumaan liian pitkään, mutta me elämme miehityksen alaisuudessa Turkissa ja vapaa liikkuvuus, vapaa asettuminen työn osalta, se on rajoitettua. Sitä, tätä loukkaa Turkki. 2013 on kansalaisen vuosi. Minä haluaisin mielelläni mietinnössä saavuttaa myös sen, että ei viitattaisi siihen, että kummankin osapuolen, tai pitäisi viitata siihen, että kummankin osapuolen pitäisi tehdä jotakin, mutta äh, se on sinänsä ihan hyvä tapa. Mutta tässä hiukan yritetään äh, samaan aikaan liikaa tasapainoa miehitys, valta ja uhri asetetaan samalle viivalle ja se ei ole oikein. Minä teen, tulen tekemään tarkistuksia, esimerkiksi kohta 4, 24, kohta 24 tässä puhutaan kadonneista henkilöistä. Pitää harjoittaa painostusta Turkkia kohtaan, että se avaa näitä sotilaallisia vyöhykkeitä, yhä uusia alueita luokitellaan sotilaallisiksi vyöhykkeiksi niin, että siellä ei voida tehdä mitään selvitystyötä kadonneiden henkilöiden tapauksissa. Rova Oomen, tässä pitäisi tehdä jotakin. Näiden sotilaisten alueiden osalta ne pitää ottaa mukaan. Ja sitten vielä jotakin. Oli huippukokous. Ei voida hyväksyä sitä, että ei neuvotella. Kysymys on Kyproksen tasavallasta ja puheenjohtajakaudesta, joka oli hyvä puheenjohtajakausi. Me yritimme vuoden 2012 jälkipuolella mennä Turkkiin, mutta se ei käynyt päinsä. Kypros puheenjohtajavaltana ponnisteli kovasti sen suuntaan, että olisi edistetty muun muassa viisumeita, mutta Turkki uhkaili Kyproksen puheenjohtaja kautta. Ja sitten tämä maakaasu, sekin pitää mainita täällä, koska muutamassa päivässä 11. 12. 11.15. helmikuuta tulee matkustamaan Turkkiin muutamia päiviä ennen presidentinvaaleja, ja valitettavasti joudumme jatkamaan samaan totuttuun tapaan, eli eihän tämä käy. Me voi toimia totuttuun tapaan. Yksi maa, joka haluaa tulla jäseneksi, ei voi olla kunnioittamatta toimielimiä, haluaisin sanoa erinäisiä asioita tähän, mutta mitä tulee tähän taloudelliseen rooliin, se otetaan aina etualalle Turkin osalta, mutta on muitakin kriteerejä, jotka ovat tärkeitä Euroopalle, kansalaisten Euroopalle, kansojen Euroopalle. Niitä loukataan naisten oikeuksia, toimittajien oikeuksia. Ja sitten on vielä Amnesty International ja on paljon erinäisiä valituksia, erinäisiä tapauksia. Minä en ole yhtä mieltä sitä, että näitä lukuja tullaan avaamaan. Eikä ole kysymys pelkästään 23 ja 24. Kysymys on myös luvusta 15. Ja sitten on puhuttu vielä luvusta 30kin. Jos nyt avataan lukuja ja Turkin toiveiden mukaisesti vielä, silloin Kuproksen ongelma ei koskaan ratkaista. Tuosta Rova Gomes. Ensinnäkin Turkki on antamassa tukeaan humanitaarisessa mielessä Syyria-operaatiolle. Ja oikeastaan pitäisi meidän myös antaa lisää tukea EU-ta. Sitten toiseksi kurdikysymys on keskeinen. Oh, olemme kiitollisia keskusteluista, jotka nyt ovat käynnissä, mutta olen kyllä samaa mieltä, että kurdinaisten murhaparisissa ehkä oli tarkoitus saattaa raiteilta neuvottelua, mutta tässä tarvitaan täysimittainen tutkinta ja meidän täytyy tässä nostaa ääntämme. Minä olen sitä mieltä, että ei tässä minä tuen Riian aina niin tasapainoista ja perusteltua lähestymistapaa, kuten on nähtävissä tässäkin tekstissä. Minä tuen siis sitä, että 23.4. luvut avataan, että esikuvanalyysi käynnistetään, koska Turkilla on vielä iso matka edessään. Jos ajatellaan tilannetta ylipäätään vankiloissa, siellä on enemmän mielipidevankia kuin Kiinassa tai Iranissa suhteellisesti. Eli sitä ei voida hyväksyä millään muotoa. Ja tämäkin pitäisi tuoda selvästi esille. Muutkin ihmisoikeuskysymykset, totta kai ajatellaan kafkamaista oikeuslaitosta, terrorismin vastainen lainsäädäntö. Ja sitten Kypros-kysymyksestä. Minä haluaisin kiittää Kyprosta ammattimaisesta ja pidättyväisestä lähestymistavasta puheenjohtajuuskaudella, ettei annettu tämän viedä huomiota puheenjohtajuuskauden tärkeimmistä asioista. Mielestäni niin harva maa pystyisi sellaiseen kuin Kypros. Siis on aivan luonnollista, että nyt me selvästi tuomme julki Turkin ystävillemme, että ei nyt voida jatkaa vanhaan malliin enää. Ankaran pöytäkirja on täytäntöönpantava. Ja miten he ovat käyttäytyneet Kyproksen kaudella, niin ei sitä voida hyväksyä alkuunkaan, Euroopan unionissa ainakaan. Ja miten pyrkineet estämään Kyprosta käyttämään eri mahdollisuuksia, muun muassa öljynetsinnässä omilla merialueilla, niin siihen sitä voi hyväksyä. Eli tuen niitä kollegoja, koppaa ja muita, jotka haluavat vahvempaa kielenkäyttöä tässä, vaikkakin uskon kyllä, että yhtä lailla meidän pitäisi kyllä edistää sitä ajatusta, että 23 ja 4 luvut voitaisiin avata. En tässä näe mitään ristiriitaa päinvastoin. Kiitoksia. Rova herra Kreiseldorfer. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi onnittelut kollegaamme Räyttänille tästä kattavasta ja hyvin muotoilusta mietinnöstä. Luonnollisesti tulee olemaan tarkistuksia, kuten aina, ja paljon. Monia asioita varmasti voidaan vielä parantaa, mutta kyllä tämä on hyvin kattava. Olen iloinen myös siitä, että ystävät Turkista ovat tänään paikalla ja saavat kokea tätä meidän keskustelukulttuuriamme täällä joka aika ajoin varmastikin saa aikaan epäilyjä. On ihmisiä, jotka ovat perustavallisesti Turkin jäsenyyttä vastaan Euroopan unionissa, ja, ja itse asiassa voi hyvinkin tulla toimeen olemassa olevan tilanteen kanssa. Tämä on nähty myöskin Kaasan alueella ja Israelissa, jossa on kaksi osapuolta, jotka eivät kumpikaan halua saada aikaan edistystä. Sama on tässä asiassa. Me sosiaalidemokraatit Saksassa, me näemme, että neuvottelut johtavat jäsenyyteen, eivätkä johonkin jonkinlaiseen etuoikeutettuun kumppanuuteen tai johonkin muuhun, mitä jotkin ihmiset ovat katsoneet olennaiseksi. Mitä tulee luvusta 23.4 haluan, että ne avattaisiin. Olen mitä sitä mieltä, että Turkin täytyy ratkaista ongelmat näillä alueilla ilman, että edes ajatellaan, mitä liittymistä Euroopan unionin kysymys on Turkin omista eduista. Oikeuslaitos, sisäasiat, eh, tiedotusvälineet, toimittajien toiminta, pidätetyt toimittajat, jotta Turkki itse pääsee eteenpäin. Tämän se on velkaa omalle väestölleen. Siitä huolimatta tietysti voidaan pohtia sitä siis, että miten nämä luvut avataisiin ja pyytäisin, että vielä tarkasteltaisiin. Kyproksen kysymys niin tärkeä kuin se onkin, mutta on päästävä ulos lastentarhasta ja keskusteltava asiasta todella. Tänä vuonna me juhlimme sitä, että 50 vuotta Saksan ja Ranskan ELYC-sopimusta allekirjoittamista. Ja katsoa, mitä sitä ennen oli mitä de Gaulle, Adenauer ja muut saivat aikaan. Tämä on se asia, jota kenties kyproksilaisen osapuolen ja turkin osapuolen tulisi katsoa. Ja sitten ehkä vielä katsoa, miten aikaa voitaisiin katsoa, koska kyllähän etelässä aikaa hiukan katsotaan eri tavalla kuin miten pohjoisessa tarkastellaan aikaa. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, Rouva Janaku. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin minä haluaisin kiittää rouva Uume Räytteniä. Hän on todellinen asiantuntija Turkki-asiassa ollut jo usean vuoden ajan esittelijänä ja hän on seurannut tarkkaan te tilannetta. Tämä tasapainoinen mietintö, siinä ei toisteta tarpeetta asioita, ei kuitenkaan välttämättä oteta myöskään niitä seikkoja, mitä Turkki ei ole toteuttanut. Ajatellaan merioikeutta esimerkiksi tai ah, sodan uhkaan liittyvät kysymykset tai mitä tulee esimerkiksi tiettyjen maiden oikeuksien toteuttamiseen, ajattelen tässä Kreikkaa muun muassa. Siellä on myös iso joukko perusoikeuksiin liittyviä asioita. Rova Omen, minä aion tehdä joitakin tarkistuksia. Varmastikin Rova Omen tämän kaiken sitten huomioi aikanaan. Ne ovat aika tyypillisiä joka vuosi esille tulevia asioita ja oikeastaan nyt vain voidaan panna merkille, että on syytä täydentää ihmisoikeuksia, varsinkin kun on kyse maasta, joka tähtää EUn jäseneksi. Toivoisin myös erilaisia muotoiluja kolmoskohdassa. Nimittäin siinä puhutaan myös takaisinottosopimuksesta. Sopimus oikeastaan on vain kolme vuotta voimassa Turkin kansalaisten kohdalla. Muiden kanssa on ongelmia, kun ajatellaan esimerkiksi viisumijärjestelyjen helpottamista Turkin kanssa. Minun mielestäni vaarana on, että tässä annetaan liian iso lahja ilman vastalahjaa Jurkille. Kiitoksia kovasti. Herra Katsin. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej čestitke poročevalti. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin onnittelut esittelijälle. Tämä on todellakin tasapainoinen mietintö. Oikeastaan pitäisi lisätä vielä se toteamus, että täytyisi käsitellä ennen kaikkea meitä yhdistäviä seikkoja, ei niinkään erottavia. Turki, Turkki pyrkii kasvuun, demokratisointiin. Ja kun me autamme Turkkia näissä kaikista haastavimmissa, vaikeimmissa luvuissa, niin kyllä tässä pitäisi tästä umpikuvasta päästä eteenpäin vuosikausia, vuosikymmeniä vanhat kiistat eivät edesauta ratkaisun löytymistä, vaan todella tarvittaisiin jonkinlainen läpimurto. Tästä esimerkki. Belgradin ja Pristian välinen, Pristinan välinen vuoropuhelu. Siinä oli tapaamisten, säännöllisten tapaamisten, yhteydenpidon kautta mahdollisuus saada läpimurto aikaiseksi päivittäisen yhteistyön kautta. Sellainen asia, joka vielä jokunen kuukausi sitten oli aivan mahdoton ajatuksenkin tasolla, sitten käytännössä kuitenkin toteutui. Eli näin umpikuja saatiin avatuksi. 2004 laajentumisprosessi ei ole vielä valmis ja siinä on meillä melkomoinen haaste. Kyse on liittolaisestamme Naton puitteissa ja myös alueellisesti. Kun ajatellaan Patriot-ohjuksia ja niiden sijoittamista, niin tässäkin on kyse solidaarisuudesta Ehno Turkin kesken. Unionissa täytyy pitää mielessä konkreettiset edistysaskeleet. Meidän pitäisi myös ottaa oppia oppia Turkista, siitä miten se on onnistunut pääsemään eteenpäin tästä taloudellisesta rahoitusalan kriisistä. Täytyisi mielestäni siis korostaa saavutuksia ja menestystä, mitä Turkki on saanut aikaiseksi esimerkiksi naisten koulutuksen lisääntymisen kautta. Naisten kouluttamisen avulla Turkki pääsee eteenpäin. Turkki muuttuu, demokratisoituu ja avautuu. Turkki on myös esimerkinomaisessa asemassa, kun ajatellaan naapurimaita alueellisesti. Turkki ei ole pelkästään strateginen kumppanimme, vaan se on myös ystävämme, joka ansaitsee ystävällismielisen asenteen. Jos me sallimme Länsi-Balkanilla vapaan liikkuvuuden ja jos olemme voineet vapauttaa viisumijärjestelyjä entisestään, niin miksi me sitten Turkin tapauksessa sulkisimme silmämme? Turkki tarvitsee apua ja rohkaisua EUlta. Kiitokset, herra Howitz. Niin, herra Flotre on onnistunut pääsemään tänne, mikä on hyvä asia. Niin, haluaisin aluksi sanoa, että tämä mietintö on hyvä. Rova Omen on pyrkinyt esittelemään hyvin tasapainoisesti asianta päästäisiin eteenpäin. Ja siellä pidämme tärkeinä myönteisiä kohtia, jotka ovat kohdissa kolme, jossa puhutaan viisumin vapauttamisesta, siitä, että mitä tulee kohtaan, jossa puhutaan Kyproksesta, olen nyt samaa mieltä sitä, mitä Anna sanoi tästä hyvästä puheenjohtajakaudesta, mutta haluaisin, että jo ei olisi suhteettoman pitkää mietintöä. Mitä tulee sitten on economic growth. Tämä parannustilanne niin 10 prosenttia. Miksi? Tämä on hyvin tärkeää, miksi Eurooppa haluaa Turkin jäseneksi. Anna sanoi aivan oikein se, mitä, miten on ratkaisevan tärkeä avainrooli, mikä Turkilla on suhteessa esimerkiksi Syyriaan voisimme ottaa tämän paremmin huomioon, tämän Syyrin pakolaisamman, että mitä tulkki käsittelee sitä. Tämä on ehkä Liukan kritiikitön, kun puhutaan siitä, että oikeusmiehen toimintavaltaa on rajoitettu, mitä tulee vankiloiden tutkimiseen, ja miksi nimitys ei mm, takaisinmattomuudesta takana oli pelkästään hallituspuolella, koska ostipuolella CHP osaisi äänestyksiä. lopuksi, jos komissio haluaa keskustelun lopuksi kommentoida, voisiko se vastata kysymykseen kertomalla, mikä on sen oma näkemys tästä äskeisimmässä kehityksessä, mikä liittyy kurdin tapaa, kurdit politiikkaan, kurditilanteeseen, ja olen itse ollut mm, seuraamassa näitä oikeuskäsityksiä, jotka liittyvät kurditapauksiin, haluaisin, kun Omen näytin sanoa, että pitäisi hukata tilannetta. Mitä tulee sitten siihen, että Turkin että ihmisoikeussuuntaviivoja, joita EU:ssa on, koska on Turkissa pidetty 18 eri ja tämän vuoden aikana. Full please. Varoita Latford. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Kiitos, että sain vielä puheenvuoron. Olen pahoin, että en esittelijää kuullut, enkä useampia varoesittelijöitäkään. Olen samaa mieltä. Siis mielestäni tämä on hyvä mietintöluonnos, tasapainoinen, kohtuullisen lyhyt, tiivis, mikä sinällä aina on hyvä. Oikeastaan olisin Anna Komersin ja Richard Howardin kanssa samaa mieltä siltä osin, että ehkäpä meidän pitäisi ehkä enemmän keskittyä myönteisempiin osatekijöihin, talouteen, Turkin alueelliseen rooliin, kauppaan, niin edelleen. Että toisella sivulla voitaisiin jo päästä käsiksi näihinkin ilman, että luovuttaisiin kritiikistä ollenkaan. Mutta ehkä niitä se voisi olla hiukan näkyvämpi. Ja varmasti voitaisiin yhdeksän kohtaa laajentaa liittyen ilmaisuvapausuhkiin ja toimittajien pidätyksiin. Se on kiperä juttu. Totta kai sehän liittyy myös kurdikysymykseen. Minäkin haluaisin, että enemmän tätä painotettaisiin. Vaikuttaa siltä, että Erdoganin hallitus on melkein luopunut poliittisen ratkaisun etsimisestä. Jos ajatellaan Pariisissa tapahtuneita murhia, niitä ovat todella huolestuttavia ja ne on syytä mainita. Olen huolestunut myös liikennästä jossakin jäsenvaltioissa EU-ssa. Meidän täytyy varmistaa, että PKK-terrorismin murtaminen ei sulje pois kuitenkaan poliittista toimintaa kurdiasian puolesta taistelevien parissa, jos haluavat autonomia tai poliittisia oikeuksia ajaa. Aika kun loppui jo. Kaksi minuuttia jo meni. No, kuitenkin minä olen samaa mieltä myös viisumijärjestelyiden helpottamisesta. Lisäksi olen vielä samaa mieltä siitä, että ei liikaa saa painota Kyprosta – olen toki samaa mieltä joidenkin täällä esille tulleiden näkökohtia, mutta aika ikävää, että Kypros edelleen haluaa meille kuitenkin ö, alkuperämerkinnän, mutta sitten toimii ihan toisin saaren pohjoisosassa. Se pitäisi olla myös avotoimissaan. Kiitoksia. Flotre. Rova Flotra. Hän on myös parlamentaarisen valtuuskunnan puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sallitte minun käyttää puheenvuoron, vaikkakin tulen lumen takia myöhässä paikalle. Tämä selittää myös ministeri Fabiuksen poissaolon. Hän on siitä pahoillaan. No niin, turkkiasioihin. Haluan kiittää Homer Räyttäniä hänen mietinnöstään, se vahvistaa sitä työtä, jota edellisenä vuosina on tehty, jotta voitaisiin syventää konsensusta, johon olemme päätyneet edellisessä mietinnössä. Hän on syventänyt tätä esimerkiksi sitä kautta, että avattaisiin neuvotteluluvut, jotka ovat toivottavia ja myös mahdollisia nyt, kun tällainen poliittinen mahdollisuuden ikkuna kuuden kuukauden ajan on avoinna. Meillä on nyt mahdollisuus käynnistää kestävällä tavalla liittymisprosessi ja suhteet unionin ja Turkin välillä. Tämä on myönteistä. Hän korostaa myös arkoja aiheita. Nimittäin kurdikysymystä, uudistuksia oikeusalalla, uuden perustuslain laatimistyö on meille hyvin tärkeää. Tiedotusvälineiden vapaus kenties voitaisiin hieman syventää, laajentaa. Totta kai tätä kurdikysymystä täytyy käsitellä lisää. Ei saa käydä niin, että tällaiset järkyttävät tapahtumat eh, jumittuvat meidät tämän kriisin käsittelyn ikuisesti uudessa perustuslaissa äh, tiedotusvälineiden vapaus, vapaus pitäisi näkyä myös äh, äidinkielen käyttöoikeus, sen puolustamisen oikeutus. Kaikki nämä kysymykset ovat äh, yhteydessä myös terrorismin väliseen taisteluun ja poliittiseen vuoropuheluun ja näiden kysymysten ratkaisemiseen. Kenties korostaisin myös tämä neljättä pakettia. Omen Räytän itsestään arvioi, miten tämä voitaisiin huomioida, olisiko syytä vielä syventää käsittelyä tässä ilmaisuvapaus- tiedotusvälineiden vapauskysymyksessä. Meillähän on ad hoc komitea, joka käsittelee kysymystä. Parlamentaarikot kentällä ovat käsitelleet tätä kysymystä, ovat analysoineet tilannetta. Kenties paremmin voitaisiin ottaa huomioon mietinnössä tämä asia. Haluan kiittää Omen hän voi luottaa minuun jotta saamme vielä vahvistetuksi tätä hänen valitsemansa linjaa avaaminen neuvottelujen lukujen suhteen ja toisaalta kurdikysymyksen ratkaisun löytymisen mahdollisuus avaaminen tähän suuntaan ja myös tämä perustuslakihankke sen avautuminen. Nämä linjat, toimintalinjat ovat hyvin tärkeitä ja ne voivat myös tuottaa tulosta. Tämä kurdikysymyskin hän vaikuttaa laajemminkin kuin pelkästään alueellisesti. Se vaikuttaa Syyrian tilanteeseen, Irakin geopoliittisesti nämä ratkaisut ovat äärimmäisen tärkeitä. Meidän täytyy mietinnössä todeta, mikä on meidän poliittinen sitoumuksemme tähän prosessiin, jotta voimme antaa oman panoksemme. Ja toivottavasti se on tärkeä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Ja nyt laajentumispääosaston edustaja Rafiolri Monsieur le Président. Euh, Puheenjohtaja, hyvä esittelijä, kiitos kovasti. Ensinnäkin haluaisin kiittää Ria Uman Reitenin tekemästä työstä tasapainoisessa oikeudenmukaisessa mietinnössä ajatellen sekä sisältöä että myös äänenpainoja. Mietintö pääosin vastaa myös edistyskertomuksen johtopäätöksiä Tämähän julkaistiin viime vuoden lokakuussa ja se heijasteli aika lailla myös neuvosten päätelmiä joulukuulta. Me olemme sitä mieltä, että myönteisellä esityslistalla on ollut keskeinen osansa, niin että EUn ja Turkin väliset suhteet ovat olleet oikeilla raiteilla, vaikka paljon on ollut turhaantumistakin nähtävissä. Sitä paitsi täälläkin on kuultu eri puheenvuorossa tästä puolesta. Jos sopii, niin haluaisin kuitenkin mainita tärkeimmän menestyksen tässä myönteisessä esityslistassa, nimittäin, että meillä on etenemissuunnitelma saatu päätökseen liittyen viisumivapautukseen Turkin kansalaisten kohdalla. Me olemme sitä mieltä, että tämäkin on johtanut neuvoston päätelmiin, jotka suuntavat katseensa paremminkin tulevaisuuteen rakentamassa hengessä, valmistellaan maaperää uudelle neuvottelupohjalle tänä vuonna ja muuten haluaisin kiittääkin kaikkia niitä, jotka ovat vedonneet sen puolesta 23 luvut avattaisiin mahdollisimman nopeasti. Meidän mielestämme vain avaamalla nämä luvut me voimme saada aikaa tiivimpää keskustelua Turkin kanssa, kun ajatellaan poliittisia kriteereitä ja niihin liittyviä ongelmia tai kaikkia, mitä huolta mietinnössäkin on tullut esille. Minä olen sitä mieltä, että mitä rohkaisun sanoja on Uumen räyttäminenkin mietinnössä, niin se on oikea lähestymistapa. Siksi tässä yhteydessä haluaisinkin kehottaa parlamenttia lähettämään vahvan tuen tälle aloitteelle, joka nyt on käynnistetty, että saataisiin loppu veriselle konfliktille, jossa on kymmeniä tuhansia uhreja vuosien saatossa syntynyt, niin että saataisiin aikaan kattava ratkaisu kurdiongelmaan. Sen myötä varmasti voidaan ratkaista paljon muitakin ongelmia, jotka liittyvät poliittisiin kriteereihin, joista me usein keskustelemme täälläkin. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Ennen kuin vielä käännyn esittelijän puoleen, eli Rovaria Uumeräytänen puoleen, että hän voi päättää keskustelun. Niin, muistuttaisin vielä kollegoille, että tarkistusten jättämisen määräaika on 5. helmikuuta puolelta päivienä. Rouva Uumeräyttänen, olkaa hyvä. Ja thanks a lot, uh, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Työntekijöiden kanssa pyrin saman aikaan tasapainoisen mietinnön Turkin edistymisestä. Tasapainoisen, mutta myöskin rehellisen mietinnön, jossa haluaisin kertoa kaikille sen niin, että se olisi hyväksyttävissä suurelle enemmistölle parlamentissa. 90 prosenttia on aina ollut tämän takana ja toivon, että myöskin tällä kertaa käy näin. Toinen kommentti Minä haluaisin muistuttaa vielä kerran siitä, että neuvottelut ovat aina avoimet. Eikä nyt voi ilmoittaa päivämäärää. Ensin täytyy täyttää poliittiset kriteerit, koska se on tärkeintä. Se on tärkeämpää kuin keskustelun luvuista. Sitten luvuista. Jos me haluamme Turkin tekevän enemmän oikeuslaitoksen kysymyksissä, enemmän ihmisoikeuskysymyksissä. Niin olisi hyvä, että meillä olisi myönteinen agenda ja pitäisi olla tiettyjä benchmarkeja, Mitä enemmän pitäisi tehdä, joten näiden lukujen avaamista tarvitaan. Kolmanneksi, tiedotusvälineiden vapaus, ilmaisun vapaus, ne ovat eurooppalaisia ydinarvoja, sanoisin. Ja siksi me korostamme kohdassa yhdeksän, että oikeuslaitoksen uudistamista ehdottomasti tarvitaan. Paketti, joka olen nähnyt, voisi johtaa siihen. Viikko sitten minulla, puolitoista viikkoa sitten minulla oli keskustelu perustuslakituomioistuimen tuomareiden ja syyttäjien korkean neuvoston kanssa ja olen vakuutunut siitä, että Turkki haluaa saada aikaan tuloksia. Energiaa. Jos Turkki estää Turkin ja Israelin osallistumisen uusiutuvan energian järjestöön, Näitä maita tulisi muistuttaa siitä, että energialuku on sitten jäädytettynä jonkin aikaa. Mitä pitäisi siis tehdä olisi avata se ja toivoa, että poliittista tahtoa löytyy tähän. Sitten YK on sopimus meristä. Aion ottaa sen esille tarkistuksessa. Uskonnolliset vähemmistöt. Minusta kohdassa 17 puhutaan asiat hyvin kattavasti. Armenian pöytäkirjat, mitä pitäisi tapahtua Turkissa ja Armeniassa nämä pöytäkirjat on ratifioitu, protokollat on ratifioitu, mutta Charles voisi kuitenkin kysyä, miksi? Siksi, että on huonot naapurussuhteet joidenkin maiden kanssa, joten meidän pitäisi tehdä jotakin tämän asian avaamiseksi, koska minulle avainkysymys on rajojen avaaminen. Ja sitten ekologia ja ympäristö ja uusiutuvat energialähteet. Tällä kertaa minua sitoi se, miten paljon tekstiä saa olla, miten paljon sanoja saa olla mietinnössä, mutta jos mahdollista voimme tehdä asialle jotakin. Sitten kohta 19, sosiaalis- luku 19 sosiaaliset kysymykset, ja meidän pitäisi pyytää Turkilta enemmän, ja olisi tärkeää, että tästä neuvoteltaisiin. Sitten kurdikysymys. Mielestäni olin selkeä sanainen. Murhat Pariisissa olivat pelkkä provokaatio, jolla pyrit, pyrittiin vaikuttamaan poliittisen neuvotteluprosessiin Turkin hallituksen, Turkin hallituksen edustajien ja Öcalanin edustajien välillä. Kysymys oli puhtaasta provokaatiosta. On tehtävä kaikki äh, asian hyväksi selvittämiseksi, mutta se ei ole parlamentin rooli. Se täytyy hoitaa Pariisissa olen kuullut, en, ehkä se on huhu, että tänään on pidätetty joku, joka, jonka tausta on PKKssa. En tiedä, mitä enemmän tästä pitäisi sanoa. Minä en halua häiritä tätä prosessia, tätä rauhanprosessia Turkissa. Ja se on syy siihen, miksi meidän minusta ei pidä olla vaiti, mutta meidän pitää olla hyvin varovaisia. Rovakopalle. Minä olen voimakkaasti sitä vastaan, että Turkki ei hyväksy sitä, että Kypros johtaa Euroopan unionia. Mitä enemmän minä voin tehdä? Minä olen voimakkaasti vastustanut sitä, en pelkästään tekstissä, vaan myös kun olen esittänyt kommenttini asiasta. Ja sitten Turkin ja Syyrian kysymys. Minä kävin kahdella pakolaisleirillä ja kävin keskustelua asiasta, asiasta vastaavan komission jäsenen kanssa. Ja hänkin onnitteli Turkkia siitä, miten se on toiminut asiassa, koska tilanne, saatoin itse nähdä tilanteen rakolaiset edellä, se oli parempi kuin mitä olen nähnyt tässä muissa paikoin. Kypros. Ai niin, kadonneet henkilöt. Ne on mainittu. Ne on mainittu. Oikeusasiamies Howard teki siitä kommentin, mutta hän on jo lähtenyt. Minä tiesin, että on kommentteja ei pelkästään toimivallasta, vaan myöskin siitä, miten parlamentti on käsitellyt asiaa. Minä haluaisin kuitenkin nähdä tuloksen prosessista, joten arvioidaan tätä asiaa sitten ensi vuonna. Ja vielä kerran, yritän olla tasapainoinen tässä mietinnössä. Jos täällä esitetään tarkistuksia, jotka ovat yksipuolisia, tulen tekemään kaikkeni pitääkseni mietinnön tasapainoisena, jos tämä nyt ymmärretään hyvässä hengessä. Kiitos. Kiitos. Rova Humeräyttöön hyvät kollegat, kiitokset. Ei pidä unohtaa, että huomenna aloitetaan kello yhdeksän äänestyksillä. Kokous keskeytetään. Näin.